Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this... Kollegat aloitetaan kohdasta 14 virkamatka Ottavaan ja Torontoon, eli Kanadaan 20-24. helmikuuta 2017, kuten tavanomaista. Tämä oli hyvin järjestetty vierailu tärkeälle alueelle valiokuntamme kannalta tutkimme Kanadan uudelleensijoittamismallia, parhaita pakolaispolitiikkoja järjestelyjä sekä muita viisumivastavuoroisuuskysymyksiä. Monet tietävät, että Kanadalla on paljon kokemusta pakolais- ja maahanmuuttokysymyksistä erityisesti viime aikoina, mutta valtuuskuntamme halusi katsoa noiden otsikoiden taakse ja tutkia syvällisemmin kanadalaisia toimintamalleja ja pohtia, miten voisimme itse oppia niistä. Täytyy sanoa, että valtuuskunta johti edustaja Didastemera erinomaisesti. Kiitos siitä. Ja vielä kerran tämä on nyt hyvä tilaisuus kiittää tiimiämme, joka suhteessa muihinkin valiokuntiin järjestää nyt enemmän valtuuskuntien matkoja tai enemmän kuin muut, joten tässä kohtaa haluaisin kiittää taas tiimiemme Angela tässä tapauksessa, mutta tässä on ollut niin monia valtuuskuntamatkoja, että kiitos kaikille järjestäjille. Nyt pyytäisin Augustinia antamaan meille lyhyen esittelyn tästä loistavasta valtuuskunnan vierailusta. Ole hyvä. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Tehän äh, itse Tekin ää, ää, olitte aivan poikkeuksellinen vieras tällä matkallamme ja se oli todella hienoa, että itse olitte mukana. Tosiaan 20.-24. helmikuuta teimme virta, virkamatkan Ottavaan ja Torontoon, Kanadaan. Ja tarkoituksena tai mukana oli puheenjohtaja Claude Moraes, Weidenholt, Sermakovei, Lopes Akilar, Tchaikovski, ähm, Maite Bagassar, Orturno ja minä. Ja Angela Valan oli äh, jälleen äh, meille korvamattomaksi avuksi tällä matkalla. Puheenjohtaja, niin kuin totesitte, me todella olimme siis äh, tutustumassa Kanadan käytäntöihin, mitä tulee turvapaikka politiikkaan. Ja samoin sitten puhuttiin vastavuoroisuudesta muun muassa viisumialalla. Tähän palan puheenvuoroni lopussa. Me saatoimme nähdä, miten hyvin toimiva Kanadan jo pitkään toiminut järjestelmä on. Se on menestys ja todellinen menestys humanitaarisella alalla, kun ajatellaan nyt tällä hetkellä ajankohtaisesti juuri Syyrian pakolaisia, jotka Kanada on ottanut vastaan. Ähm, ja myös yksityinen taho on innokkaasti mukana tässä vastaanottojärjestelmässä. Agnur on aivan keskeinen toimija. Ja tehän tiedätte, että Kanada on jo historiallisesti ottanut paljon vastaan pakolaisia vuosien mittaan, erityisesti toisen maailmansodan jälkeen Kanada on, liittynyt, on, on kuulunut kaikkein merkittävimpiin ää, mm, pakolaisille turvapaikkaa tarjoaviin maihin viime vuosina pakolaisten osuus maahanmuuttajista Kanadassa on ollut kymmenisen prosenttia vuosittain. Meillä oli siis tilaisuus nähdä omin silmin montakin pakolaiskeskusta, jotka tarjoavat pakolaisille erityisiä palveluja näiden integroimiseksi. Ja kun puhutaan pakolaisten vastaanotosta, niin he saavat todella hyvin paljon tukea Eh, heti aluksi saapuessaan ja myöskin eh, tämän jälkeen integroituakseen kanalaiseen yhteiskuntaan niin eh, aluetasolla kuin paikallistasollakin heidän mukaan ottamisensa yhteiskunnalliseen toimintaan on aivan erinomaista ja tälläkin toiminnalla on jo pitkä historia. Tämän lisäksi on erityistä Eh, tai tämän erityisen politiikan lisäksi oli mielenkiintoista nähdä, miten laajoja palveluja eh, vastikään maahan saapuneet eh, pakolaiset saavat. He ovat kansainvälistä suojelua tarvitsevia ihmisiä ja heidät pyritään ottamaan Kanadan yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen toimintaan mukaan välittömästi saavuttuaan. Ja Ehm, liittohallitus eh, sopii aina vuositasolla tietystä määrästä eh, pakolaisia, esimerkiksi tänä vuonna 300 000 on, eh, heidät luokitellaan, nämä maahantulijat luokitellaan turvapaikanhakijoiksi, perheen yhdistämisen perusteella saapuviksi sekä sitten myös taloudellisiksi siirtolaisiksi. Kanada pyrkii näin äh, eri toimin torjumaan äh, laitonta äh, maahanmuuttoa. Ja nyt voisinkin puhua hiukan tästä viisumi vastavuoroisuudesta, josta myös puhuimme Kanadan kanssa. On keskusteltu siitä, että että Romanian ja Kanadan välillä voitaisiin ottaa myös käyttöön viisumivapaus, että kaikki esteet nyt poistettaisiin tältä toiminnalta. Ja itse asiassa, puheenjohtaja, meillähän on nyt hyviä uutisia, koska eilen saimme komissiolta vastauksen täysistunto päätöslauselmaamme ja kysymykseemme. Ja näin viisumivapaus myönnetään jo toukokuussa tietyille Romanian ja Bulgarian kansalaisryhmille ja Piakkoin tarkoitus siis joulukuusta 2017 alkaen on tarkoitus luopua viisumivaatimuksesta Kanadan on tarkoitus luopua viisumivaatimuksesta Bulgarian ja Romanian kansalaisille kaiken kaikkiaan. Tämä on erittäin hyvä uutinen ja toinen juttu on sitten Yhdysvaltain tilanne tietenkin näiden maiden ja viisumien suhteen. Meillä oli muuten myös tilaisuus Ontariossa vierailla eri tahojen luona, muun muassa Kanadan parlamentin eri valiokunnissa, kuten kansalaisasiainvaliokunnassa ja siirtolaisasioita käsittelevässä valiokunnassa. Tapasimme muuten myös EU-lähettilän Kanadassa – sitten tapasimme todella koko joukon tärkeitä sidosryhmiä ja kävimme muuten myös katolisessa maahanmuuttajakeskuksessa sekä eri turvapaikanhakijoiden keskuksissa. Ja tämä oli kaikki erittäin, erittäin mielenkiintoista ja hyvin arvokasta kokemusta meille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Diastemera, kiitos tavasta, jolla johditte valtuuskuntaa erittäin hienolla tavalla. Edustaja Lopes Aguilar, haluatteko myös puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. No, quisiera... ocasión de... Kiitos. Halusin käyttää minäkin tilaisuutta hyväkseni ja äh, kollegani, ystäväni Augustin Dias de Meeran kanssa olla täysin samoilla linjoilla. Tämä vierailu oli aivan erinomainen ja saimme erinomaisen kokemuksen sieltä erinomaisia esimerkkejä ja Euroopan parlamentin LIPE-valiokunnalle tämä oli erinomainen kokous. Tämän valiokunnan entisenä puheenjohtajana äh, minulla on ollut äh, tilaisuus johtaa parlamentaarisia valtuuskuntia äh, kolmansissa maissa, mutta tästä tästä erityistilaisuudesta täytyy kyllä sanoa, että, että tämä, tämä oli niin hirvittävän hyödyllistä. Tämä oli todella, todella hyödyllistä. Saimme siitä niin paljon oppia siitä, miten äh, integrointi ja diversiteetti äh, ja myönteinen suhtautuminen maahanmuuttoon erittäin kehittyneessä yhteiskunnassa voi toimia. Heidän yhteiskuntamallinsa on äh, todella ähm, hyvin meidän kaltaisemme ja kun puhutaan julkisesta ja, ja yksityisestä toiminnasta, niin äh, toimintaa maahanmuuttajien puolesta, heidän kunnioittamisensa ja erityisesti perusoikeuksien kunnioittaminen on äh, aivan esimerkillistä Kanadassa. Tämä täytyy kyllä sanoa ja minusta hyvin vaikuttavaa oli paitsi tämä ero Kanadan ja EUn äh, välillä, kun ajatellaan äh, tätä suhtautumista maahanmuuttajien ylipäätään. Kanadassa ei suhtauduta myönteisesti, positiivisesti. Täällä Euroopassa taas aina hyvin negatiivisesti, täytyy valitettavasti sanoa. Ja kun katsotaan näitä kaikkein arkaluontoisemmassa, heikommassa äh, asemassa olevia ihmisiä, vaikkapa syyrialaisia, jotka ovat paineet järkyttävää sotaa, niin eh, heidät otetaan vastaan erinomaisessa yhteistyössä julkisen vallan ja mm-hmm. yksityisen tahon välillä. Siis tällainen public-private sponsorship eh, ja erityisesti tästä mallista eh, pääsevät hyötymään tietyt erittäin heikossa asemassa olevat pakolaisryhmät. Ja tämä on mielestäni todella inspiroivaa ja toivoisin, että että Lipe-valiokuntakin saisi inspiraatiota tästä hienosta, erinomaisesta Kanadan mallista ja tästä kokemuksesta, joka oli kyllä meille hyvin, hyvin tärkeä. Ja Dias tässä äsken erinomaisella tavalla kuvailikin tuota vierailua myös sen yksityiskohtia. Kiitos. This... Kiitoksia kovasti. Jos kun tämä yksityisjulkinen kumppanuus oli tällainen silmiä kokemus, jossa myös näitä kotoutumisprosesseja, hyvin mielenkiintoista ja se toi todellakin lisäarvoa valtuuskunnan Kiitos edustaja Diestemeera jälleen kerran. Kuten sanoin alussa, muitakin edustajia nyt tullut paikalle, niin halusin kiittää häntä ja myös se tiimiämme, joka hoiti tiukkaa aikataulua ja järjesti näitä valtuuskunnan matkoja, matkoja valiokunnalle. Kiitos tehdystä työstä heillekin, jotta varmistettiin, että saamme järjestettyä näitä matkoja, joilla tulee paljon lisäarvoa. Kiitos vielä kerran just Dias de Mera ja muutkin kollegat, jotka olivat osavaltuuskuntaa kollegat. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan 11. Meillä on ilo saada parimme Giovanni Buttarelli, Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistolta. Hän esittelee meille nyt vuosikertomuksen vuonna 2016 kollegat 2016 on huomannut, tarkoittaa sitä, että direktiivi on astunut voimaan ja toinenkin teksti on hyväksytty, mikä on valtava askel eteenpäin perusoikeuksille digitaalisella aikakaudella 2016 on myös käänne kohtamallisesti kansainvälisissä tietovirroissa, joita säännellään kattosopimuksella ja tietysti myös Privacy Shield-järjestelyn myötä on muitakin kansainvälisiä foorumeja, kuten Euroopan neuvoston työ tai kansainvälisen tietosuojelukonferenssin työ. Nekin tarkastelivat perusoikeuksia digitaalisella aikakaudella, joten tämä on tärkeä vuosi ollut ja tämäkin on, ja otamme innolla Giovanni esitystäsi. Annan sinulle nyt puheen vuoron sen jälkeen. Voimasti käydä mielenkiintoista keskustelua. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Mr. Chairman, um, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta esitellä vuosikertomuksemme e- viime vuoden osalta. Haluaisin odottaa muutamasta huomiosta vuoden 2016 työhön. Viime vuonna oli monia poliittisia myllerryksiä sekä Euroopan unionissa että ympäri maailman, ja me tulemme näkemään, ovatko nämä äm, häiriö, ilmiöt jotakin, joka tänä vuonna vielä jatkuu. Vuonna 2016 me kuitenkin myöskin rakensimme jotakin kyllin vahvaa poliittisten myllerrysten tuuletta kestää. Erityisesti äh, yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin, joka koskee poliisiviranomaisia. Näiden myötä Euroopan unioni johtaa tietä ympäri maailman perusoikeuksien turvaamisessa digitaalisella aikakaudella. Tämä suuri saavutus on sitkeyden ja pätevyyden tulosta, sen, jota erityisesti tämä valiokunta osoitti neljän vuoden vaikeiden neuvotteluiden aikana ja suuressa ulkopuolisessa paineessa. Yle tietosuojavaltuutettu käsitteli viime vuonna enemmän valituksia kuin minään muuna vuonna sen jälkeen, kun tietosuojavaltuutetun toimiin luotiin. Tätä ei välttämättä tule tulkita kritiikkinä siitä, kuinka Euroopan unionin toimielimet henkilötietoja käsittelevät. Sen sijaan meidän pitäisi nähdä tämä osana yleisempää trendiä, jonka myötä yksilöistä tulee yhä tietoisempi ja, ja huolestuneempia siitä, kuinka heidän digitaalista identiteettiään kunnioitetaan. Tietosuoja on jotakin, mitä virheellisesti esitellään oikeudellisena ja teknisenä kysymyksenä, mutta se on perustuvan luotuinen todellisille ihmisille. Ja tietosuojavaltuutetun toimiston henkilökunta joka päivä on yhteyksissä huolestuneiden ja vihaisten ihmisten kanssa. He ovat huolissaan siitä, kuinka heidän tietojaan on käytetty. Euroopan unionissa tietosuoja luotiin perusoikeuksena, joka palvelee yksilön oikeuksia, kun tämä kohtaa vahvoja yrityksiä tai hallituksia, mutta sitä voidaan myöskin tulkita väärin tavoilla, jotka eivät palvele näiden yksilöiden etua. Esimerkiksi kun tietosuojaa ajetaan väkipakolla läpi eh, julkiselle sektorille avoimuuden alalla, voisin antaa esimerkki viime vuodelta siitä, kuinka eurooppalaiset elimet käsittelevät näitä kysymyksiä meidän ehm, ohjaavan viranomaisemme alla. Neuvosto on tehnyt hyvää työtä yksiköidensä kautta tietoisuuden kasvattamisessa siinä, mitä nämä seikat merkitsevät työpaikoilla. Ja he ovat luoneet videomateriaaleja ja muuta materiaaleja, mukaan lukien tietoa siitä, kuinka yksilöt ovat tilanteet kohdanneet. Tällaista tietoa pitäisi ähm, ottaa käsittelyyn vain, jos yksilö on antanut siihen yksiselitteisen suostumuksensa. Eli me pyrimme löytämään käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka ihmiset voisivat ymmärtää ja jotta he voisivat ymmärtää, kuinka heidän tietojen käyttää. Me haluamme kasvattaa tietoisuutta. Viime vuonna käynnistimme projektin, jonka tarkoituksena on luoda Euroopan unionin toimielimissä muutos, joka perustuu vastuullisuuteen. Tämä alkoi sisäisistä toimista oman henkilökuntamme joukossa, niitä tietosuojavaltuutetun TPO johti ja ennen tätä oli kaksi muuta elintä mukana, erityisesti Euroopan keskuspankki, neuvoston sihteeri, tuomioistuin, tämän parlamentin pääsihteeri ja näinpä me näemme oman roolimme sellaisena, että me pidämme teidät ja muut toimielimet tilanteessa, jossa voitte äm, seurata komission vastuullisuuden toteutumista läheisesti. Esimerkiksi me viime kuussa, viime vuoden kuulemisten jälkeen julkaisimme työkalupakun, joka oli selvä vastaus tämän valiokunnan ilmaisemiin tarpeisiin, jotka liittyvät viime vuosiin. Ja myöhemmin tänä vuonna tulemme julkaisemaan ohjelinjat suhteellisuuteen liittyen. Me pyrimme tekemään helpommaksi soveltaa sellaisia oikeudellisia periaatteita, jotka eivät aina ole itsestään selviä. Me myöskin olemme joutuneet antamaan vaikeita viestejä kuulla eh, sekä teille että kanssalainsäätäjälle esimerkiksi ehm, digitaalisen sisällön direktiivin yhteydessä. Tässä me tunnustimme hyvät eh, aikomukset, joita aloitteen takana oli, mutta meillä oli pakko tuoda esiin ehm, tahtomattomia vakavia seuraamuksia siitä, ehm, että tehtäisiin mahdolliseksi ihmisen tietojen myynti palveluiden eh, vastineena. Tietosuojavaltuutetun rooli kasvaa tässä parlamentissa tehtyjen viime vuoden päätösten seurauksena. Meistä on tullut valvoja, joka seuraa sitä, kuinka Europol käsittelee henkilötietoja. Me kasvatamme tietojamme näistä monimutkaisista ongelmakentistä, joita ihmiset kohtaavat poliisiviranomais- ja rajavartiotyössä. Me julkaisimme myöskin lausunnon liittyen ehdotettuun asetukseen, joka tarkoituksena on arvioida siis kaksi data ähm, oikeusperusta uudelleen ja me arvioimme komission ehdotusta liittyen ähm, tietojärjestelmien yhteensopivuuteen. Haluaisin kiittää pyynnöstänne äh, liittyen mukaan kuulemiseen toukokuun lopussa. Viime vuonna me myöskin teimme töitä, jotta voisimme tukea pitkän aikavälin strategisia datasuoja prioriteetteja. Tässä haluaisin kolmeen esimerkkiin keskittyä. Ensinnäkin me esittelemme eettisen lähestymistavan, joka liittyy ähm, tekoälyn ja muun datateknologian kehitykseen. Viime vuonna me nimitimme eettisen asiantuntijaneuvoantavan ryhmän eri alojen edustajia tässä ryhmässä mukana, ei vain oikeuden alan. Ja viime, ja anteeksi, ensi viikolla tässä parlamentissa tulemme järjestämään työryhmän kokouksen, joka pohtii eettisiä kysymyksiä läpi koko tieteellisen yhteisön edustajien. Ja tämän lisäksi me olemme myöskin keskittyneet erilaisiin insinöörisuunnittelu- ja verkostokysymyksiin. Me tässä asiassa luotamme työryhmän panokseen, kun kehitämme eh, default-kaltaisen tietosuojan käsitettä. Tämän lisäksi me käynnistämme ryhmän, joka otti eh, perusoikeuksien ja massadatan ryhmästä, ehm, Rova Gomesin eh, ryhmästä esimerkkiä Liben tämän vuoden aikaisemman työn pohjalta. Ehm, Eli ensimmäistä kertaa edustajat kokoontuvat tässä kuussa pohtimaan sitä, kuinka voimme suojella yksilöiden etuja ähm, reilun kauppatavan vastaisten käytäntöjen varalta verkossa. Näin olemme toimineet, mutta ja olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi olla yksityisyys- ja tietosuoja-alalla ylpeä, mutta meidän tulee ymmärtää, että tietosuoja ja yksityisyyslainsäädäntö leviää ympäri maailmaan. 21 maassa nyt on tämän kaltaista lainsäädäntöä tuloillaan tai työn alla, ja monissa näissä tapauksissa kopioidaan Euroopan unionin käyttöön ottamia periaatteita tai Euroopan neuvoston periaatteita, mutta nämä kehityskulut saattavat olla myös ristiriitaisia, massadataa, käytetään myöskin siihen, että yhteiskuntaa tai yksilöitä ajetaan tietynlaiseen käyttäytymiseen. Meiltä puuttuu yhteistä konsensusta siinä, että saattaisimme tämän tietosuoja oikeuden alan yhteisön yhteen. Tässä yhteydessä Privacy Shield-puutteet ovat ehkäpä kaikkein äh, tärkein ja hankalin pyrkimys kodifioida nämä pyrkimykset eri kumppaneiden välillä. Minä vierailen kaksi viikkoa sitten Washingtonissa ja on totta, että Euroopan unioni yhä odottelee ähm, näyttöä tahdosta rakentaa tällaista strategista kumppanuutta. Minun viestini kumppaneillemme oli toimeenpanon keskittyminen ja kaikkien tarpeellisten tietosuoja, yleisen tietosuoja-asetuksen Ähm, on se ähm, toteutumiseen. Me tulemme artiklan 21 mukaisesti olemaan mukana ähm, EDPPssä tulevaisuudessa, äh, erityisesti Privacy Shield-puitteiden käsittelyssä tänä vuonna. Äh, mielestäni meiltä puuttuu vielä yksi seikka, mutta toivottavasti ei kovinkaan pitkään. Nimenomaan modernit säännöt, joita sovellettaisiin meihin, Euroopan unionin toimielimiin, eh, jotka käsittelevät eh, henkilötietoja, jotka ovat monissa tapauksissa hyvin arkaluontoisia. Eli mm, asetuksen 45 uudistaminen on tarpeen, ja kuten eilen totesin esittelijälle ja varjoesittelijälle tässä valiokunnassa, Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä se toisi esiin, että Euroopan unioni tahtoo soveltaa itsensä niitä sääntöjä, joista se päättää lainsäädännön myötä, äh, yleisen tietosuoja-asetuksen myötä ja poliisiviranomaistietosuojadirektiivin myötä. Kaikkein vahvin tapa tällainen viesti lähettää on hyväksyä tämä päivitetty säädöstö ajoissa, jos, jotta niitä, näitä sääntöjä voitaisiin täysin soveltaa samana päivänä kuin yleinen tietosuoja-asetus 25 toukokuuta astuu voimaan ensi vuonna. Me odotamme äm, kovaa työtä ja siksi meillä on hyvin vähän aikaa valmistella työtä. Tämän jälkeen meillä on e-privacy, äh, sähköinen yksityisyys ja ehkäpä tämä uusi äh, suoja on jopa yleistä tietosuoja-asetus tärkeämpi tulevaisuudessa sillä tässä käsitellään henkilötietoja ja niin kutsuttua metadataa, joka on yhä vähemmän ja vähemmän hallittavissa, kun itseään hallinnoivat eh, laitteistot voivat tunnistaa ihmisistä lähestulkoon mitä tahansa tietoa, vaikka tieto olisi tehty anonyymiksi. Olemme tilanteessa, jossa ihmisten viestintään sekaantuvat koneet yhä enemmän – välillä jopa ilman ihmisten tietoa asiasta. Eli meidän täytyy keskittyä kommunikaatioon niin, että tulevina sukupolvilla voi olla enemmän luottamusta, niin että heillä voi olla intiimi eh, tila, jossa voit keskustella muiden kanssa ilman, että yksityisyyteen sekaannutaan. Ja että siihen voidaan puuttua vain heidän vapaan suostumuksensa myötä. Sinne viimeinen huomio liittyen tilanteeseen. Te olette tehneet nyt työnne ja nyt viestikapolo siirtyy eteenpäin. Tietosuoja, viranomaiset, tietosuojavaltuutto mukaan lukien pyrkivät tarjoamaan ohjausta ja sanktioita ja tukemaan lainsäätäjiä. Jos me tätä analogiaa seuraamme vielä pitemmälle, voisimme todeta jopa, että vastuullisuus on selkäranka, joka sitoo nämä eri tehtävät yhteen. Eli tietosuojavaltuutettujen, kuten meidän tulee olla proaktiivisempia ja keskittyä ratkaisuihin. Meidän täytyy tehdä sääntöjen mukaisuudesta helppoa, mutta meidän täytyy myöskin ähm, toimeenpanon lakia sen täydellä mahdollisella tiukkuudella. Haluaisin kiittää tämän parlamentin puhemiestä ja pääsihteeriä heidän aktiivisesta tuestaan ja visiostaan ja siitä, että he ovat antaneet meidän järjestää kansainvälisen tietosuoja- ja yksityisyyskomission kokouksen tässä talossa 2018-24.-26. lokakuuta. Kaikki planeetan säätelijät ovat äh, alalta mukana. Tuolloin tämä tekee meille mahdolliseksi tarkastella näitä kysymyksiä kansainvälisen tietosuojayhteisön kanssa. Ja tämä tulee tapahtumaan, kun parlamentti on Strasbourgissa, että häiriö olisi mahdollisimman pieni. Mutta osallistumisenne viimeisen päivän kokouksiin torstaina on äärimmäisen tervetullut. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kaksi ja puoli vuotta sitten te annoitte voisi käydä vielä Voroskille minulle mandaatin kehittää globaali käytännöllinen visio, jotta voisimme rakentaa korkeimman mahdollisen tehokkaan tason yhteyden Euroopan unionin toimielinten ja muiden muun maailman toimijoiden välillä. Meidän tarkoituksemme on saattaa tämä työ päätökseen niin, että se olisi täysin tarkoituksensa sopiva. Me investoimme tarpeellisen energian ja tarpeellisen henkilöstön ja pätevyyden tehtävän taakse. Me täytämme toimijoiden rinnalla tehtävämme, seuraamme kehitystä ja luonnollisesti tarjoamme maailman luokan eurooppalaisen tietosuojaryhmän työn. Jälleen kerran haluaisin teitä kiittää työstänne ja sitoumuksestanne viime vuosina ja odotamme mielenkiinnolla keskusteluumme tänään. Kiitoksia. Kiitos valiokunnan puolesta tehdystä työstä, herra Buttarelli, ja kiitos tästä vuonna 2016 vuosikertomuksen. Nyt sitten voimme aloittaa. Edustaja Bonista, olkaa hyvä. Kiitos Kiitos esityksestänne ja kaikista toiminnoista, jotka esittelitte työsuojavaltuutetun toimet. Tämä on hyllistä. Neljä kommenttia ja kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee yksityisen suojelun tietoisuuteen, miten arvioitte tilanteen Euroopassa nyt, kun olemme työstäneet yleistä ja panneet täytäntöön sen, jos on toisaalta yritykset ja käyttäjät, jotka ovat paljon tietoisempia oikeuksista, jotka liittyvät tietosuojaan. Ja mitä meidän pitää tehdä jatkon kannalta, jotta tästä tehtäisiin paljon näkyvämpää ja tuettaisiin tämän tietoisuuden lisääntymistä toiseksi, miten arvioitte täytäntöönpanoprosessin, ja siis sen kun on hyväksytty yleinen tietosuojaustus, tiedämme, että on tiettyjä valtioita, jotka ovat edistyneet tätä tavan prosessissa. Asetuksen osalta osa jäsenvaltioista kokee monia ongelmia, joten miten arvioitte tilanteen ja miten voimme tukea ja auttaa jäsenvaltioita tulkin aloittamaan 25. toukokuuta ensi vuonna tuollisen yleisen tietosuojaustuksen parissa. Kolmanneksi on hyvin tärkeää, että on tämä, teillä on tämä uusi tehtävä ja että valvotte sitä, miten prosessoidaan henkilötietoja Europolissa. Tässä luodaan siis yhteistyöelin. Lautakunta, voitteko esitellä meille hieman lisää tätä yhteistyötä ja mihin työ keskittyy on hyvin tärkeää saada hyvä yhdistelmä turvallisuuskysymyksiä toisaalta ottaa myös yksityisyyden suoja. Viimeinen kysymys ja ongelma liittyy tietosuojan eettisiin ulottuvuuteen. Mainitsitte, että eettinen neuvoantava komitea tai ryhmä, jota tietosuojavaltuutettu työstää, on tärkeä, kun on nyt keinoälyä ja automatisoitumista, robotteja lisää, niin mitä tulevia toimia pohditte työstettäväksi ja esteltäväksi suurelle lyhyesti tarvitaan paljon suuntaviivoja. Kiitos. Thank you, Mikael. Um... Kiitos, eh, edustaja Boni. Sitten Jan Olbricht. Yeah, I, I... Uh, Kiitos. Minäkin haluan esittää kiitokseni tästä vuosikertomuksesta ja ne työstä. Olen Bonin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä työ on todella tärkeää meille näinä hyvin käänteen tekevinä aikoina. Pari kysymystä vielä minultakin. Ajatellaan uutta roolia Europolin toiminnassa ja keskustelua mm, paremmasta järjestelmien yhteen toimivuudesta, mitä lainvalvontaan tulee – me olemme käyneet aika intensiivistäkin keskustelua siitä, että minkälaista skenaariota kohti tässä nyt kuljetaan. Ja komissiokin on pyytänyt meiltä ohjeistusta sen suhteen, miten yhteentoimivuus tällä alalla saataisiin paremmalle tolalle. Kuulisinkin mielelläni nyt teiltä, mikä mielestänne olisi paras toimintatapa tästä eteenpäin, kun yhdistetään eri tietopankkeja tiedostoja toisiinsa myös ajatellen ja huomioon ottaen tietosuojaulottuvuus. Onko parempi, että pääsee tietojärjestelmiin vai tarvitaanko uusia standardeja ja välineitä tietyissä olosuhteissa tiedon saamisen määrittelemiseksi? Kun ajatellaan Europolin työtä, nämä tiukat äh, määräykset äh, siitä, että tietojärjestelmiin pääsee äh, vain tietyissä tapauksissa, niin tämä on hiukan hankalaa. Miten varmistetaan se, ettei kaikkien tietojärjestelmien yhdistäminen toisiinsa sitten johda tilanteeseen, jossa rajoitukset ovat niin tiukat, että tästä ei olisi mitään hyötyä tästä yhteen toimivuudesta? No, artikla 29 työryhmä, siitä toinen kysymykseni tekin osallistutte tämän työryhmän työhön samoin uusi tietosuojaneuvosto, joka on meillekin hyvin tärkeä liittyen yleiseen tietosuoja-asetukseen erityisesti. Katsotteko, että valmistelut, mitä tulee sihteeristöön, mutta myös Mm, suuntaviivoihin, joita alalla valmistellaan, etenevät tavalla, joka saattaisi johtaa siihen, että uusi tietosuojaneuvosto pääsisi, tulisi toimintakykyiseksi ja että sillä olisi tähän tarvittavat välineet käytössään jo ensi vuoden toukokuussa vai riippuuko tämä nyt myös meistä parlamentissa hiukan niin, että aktivoidumme asiassa ja lähdemme sitä ajamaan. Eli kertokaa ihmeessä, jos mekin voimme antaa panoksemme asian edistämiseksi. Kiitos. Kiitos Jan, sitten Natali Grisbeck. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia tämän suuren paketin esittelystä vieraallemme. Äh, minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen on samankaltaisilla linjoilla kuin kollegon aikaisemmat kysymykset. Haluaisin kuulla konkreettisemmasta visiosta ja täsmällisemmin ehkäpä vielä liittyen Privacy Shieldin uudistukseen ja sen käyttöönotteen sen operatiivisen puoleen ähm, vuoden 2018 osalta, jotta ymmärtäisimme äh, paremmin asiat kuinka, minkälaiset ovat hallinto- ja koordinointimekanismit. Ja erityisesti haluamme tietää, kuinka pk-yrityksiä tuetaan. Ne ovat melkoisen huolissaan tästä toimesta. Kuinka te kuvittelette, että me voisimme paremmin tukea pk-yrityksiä tähän ohjelinjaanhan kollega juuri äsken viittasi ja mielestäni on hyvin tärkeää, ettemme pk-yrityksiä hankaluuksiin saa. Sitten toinen kysymys, joka ei ole näin suora verrattuna nyt kuulemamme esitykseen, se käsittelee lasten oikeuksia. Lasten oikeuksien interryhmässä me pyrimme suojelemaan lapsia parhaalla mahdollisella tavalla ja haluaisin tietää, onko teillä ajatusta siitä, kuinka voitaisiin tietoisuutta kasvattaa lasten parissa henkilötietojen osalta, jotta he olisivat varovaisia, kun tietojaan levittävät erilaisissa verkoissa. Kiitoksia. Thank you, Natalie. Kiitos, Natalie. Birgit, saavut juuri paikalle. Haluatko puheenvuoron? Selvä, onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Meillä on aikaa jatkaa, jos on jotain, mitä Giovanni sanoo, jos te olette sitä jatkokysymyksen, niin älkää epäröikö kyse. Olkaa hyvä, herra Butarelli. Kiitos, puheenjohtaja. Edustaja Boni, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Kiinnititte huomiota eri kysymyksiin. Tietoisuus, no si, emme ole vielä päässeet tavoitteisiin, jos palataan viimeisimpiin tuloksiin eurobarometritutkimuksessa, niin on hyvin selvää, että tärkeät muutokset yleisessä tietosuojatuksessa, kun on muutettu tiedon kohteiden oikeuksia ja, tai kerättävien oikeuksia ja huomataan, että oikeudet ovat kaikille selviä tästä syystä yhdessä komission ja muiden toimijoiden kanssa pohdimme aloitteita jatkossa tietysti kampanjaa sen lisäksi, mitä voimme tehdä erikseen – osana päivittäistä toimintaa, tämä toiminta. Se pitäisi minusta jatkoa ennen kuin yleinen tietosuoja-asetus asetulla voi mennä nyt tuo tietoisuus on erityinen tietosuojavaltuutetun tehtävä. Tässä on viitattu kyllä siihen selvästi, joten toivon todellakin, että Investoiminen voi lisää tämän kysymykseen. Juuri oli kevätkonferenssi tietosuojasta ja yksityiskomissiosta Euroopassa ja EU:ssa. Se oli Kyproksella tämä konferenssi ja kuulimme, mitä eri aktiiviset DPA ovat tehneet, tietosuojavaltuutet ovat tehneet osana Euroopan neuvoston verkostoa sen takia. Haluaisimme myös synkronisoida lisää ja mennä pidemmälle kuin nämä standardit kanavat käyttävät tietysti uusia viestintäkanavia, mutta puuttuen erityisesti myös tiettyihin verkostojen toimintaan, tai siis ostamalla viestejä kouluille, yliopistoille ja niin edelleen eri verkostoille. Mutta sanamuotojen pitäisi muuttua. Haluaisin puhua nyt, mitä kokemuksia minulla on alalta. Olemme asiantuntijoita, IT-henkilöitä, asiantuntijoita, mutta tietosuoja on hyvin monimutkaista se pitää ikään kuin kääntää selkokielelle. Teistä digitaalinen make it digital mottomme ei liity vain tuohon dynaamisuuteen ja ennakoimiseen ja tulevaisuusorientoituneeseen, vaan myös tavalla, jolla meidän pitää paremmin saada ihmiset tietoiseksi oikeuksista sitten täytäntöpanoprosessi. Uskon, että olemme oikealla polulla, mutta paljon työtä on vielä edessämme. Ja tässä asisilta toiseen kysymykseen jonka esti Jan Olbricht Pidän positiivisena tuloksena sitä, että 25 47 säännöksestä yleisestä tietosuojastuksesta alun perin puhui siitä, että olisi lisätelmällä säädöksiä ja että ne on nyt korvattu viittauksilla ohjeistukseen. Se on valtavaa työtaakka. No, Kaikkia ei voida tehdä nyt eh, ennen vuotta 2018. EDPP saa myös eh, työstää näitä kysymyksiä. Prosessi alkoi tässä työryhmässä jo aikaisemmin. Sitä pitää vahvistaa, kuten tiedätte, ylintetohjastus eh, antaa oikeuden kuulla sidosryhmiä erikseen. Ja tämä osallistuva prosessi on minulle erityisen tärkeä. Olen hieman skeptinen sen suhteen, mitä tapahtuu jäsenvaltiotasolla. Huomattavissa on pirstaloitunutta lähestymistapaa. On maita, jotka ovat hyvin jäljessä prosessissa osa on ajateltu, että hyvin vähän toimia tarvitaan, että he voivat tulkita sitä omalla tavallaan. En nyt halua painostaa välttämättä lisätoimenpiteisiin. Saattaa tulla myös suuri virheitä, esimerkiksi yksi valtio aloitti laatimalla lain täytäntöön asetuksen. Ehkäpä he ymmärsivät väärin, mitä lähestymistapaa pitäisi käyttää. Ehdottaisin ehkä, että parlamentti, erityisesti tämä valiokunta, voisi läheisemmin valvoa sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltiotasolla. Teillähän on loistava väline, joka perustuu uusiin säännöksiin, jos ajatellaan suhdetta kansallisten parlamentin kanssa. Osallistuin jotain vuosia sitten hyvin mielenkiintoiseen työpajaan täällä. Suosittelisin, että jatkaisitte yhteydenottoa kansallisiin lainsääntäjiin, etkä vain hallituksiin, että tuota Europoliin, Olemme järjestäneet ensimmäisen kokouksen, tai olemme järjestäneet kesäkuussa 14. päivä tälle yhteistyöelimelle. Siellä on myös se avausseremonia. Ja olemme käyneet paljon ajatuksia muidenkin toimijoiden asiantuntijuudesta. Aikomuksemme on, että Europol kuulee meitä välittömästi tästä käsikirjan luonnoksesta, joka liittyy operatiivisen toiminnan, joka on alustavasti hyväksytty, alustavasti hyväksytty Europolin johtokunnassa toukokuun toinen päivä. Emmekä näe mitään ongelmaa siinä, että järjestäisimme kolmen kanssa tämän tehtäviemme synkronisoinnin Europol myös tähän valvoo, jos on valtuutettu, koska hyväksymme periaatteen, että valvontaseurakontrollointia, mutta sitä pitää synkronoida tehtävämme kansallisten kollegoiden kanssa. Mutta pitää ottaa huomioon, että yhteistyö elin Erpolin kanssa on lisätyötä. Se on edelleen valvontaelin, samalla tavalla kuin tulee, ja sitten on tämä koordinointiryhmä, joten nyt on aika yksinkertaista toimintaa senpä vuoksi meistä, mitä tulee 45 No sen pohjalta ymmärsimme, että komissio haluaisi toimia kaksivaiheisesti, mutta nyt on aika olla kunnianhimoisempi ja pohtia, mitä me voimme tehdä nopeammin, kun harmonisoimme johtamista ja hallinnointia. Jos ajatellaan tietosuojaa, yksi vaihtoehto on, että no johtuen tästä ja direktiivin säännöksistä, joka keskittyy tietosuojaviranomaisiin. No, puolivälissä unohdetaan tämä kolmikantajärjestelmiä ja keskitämme työmme koordinointiin. Sitten eettinen ulottuvuus, neuvoantava ryhmä, työskentelee riippumattomasti riippumattomassa instituutiossa jossa se laati ensimmäisen välikertomuksen, josta käydään julkista keskustelua sitten. Järjestämme, järjestämme seminaari viime vuonna, jossa oli lakimiehiä. Toinen järjestetään 18. toukokuuta tässä rakennuksessa. Epidemiologit, tiedemiehet, kaikki muutkin, kaikki muut paitsi lakimiehet ovat paikalla ja tämän jälkeen, kun on kuultu arvaltaisia asiantuntijoita. Pyydämme, että he laativat sitten alustavan luonnoksensa, jota voidaan kaikki tarkastella sitten vuoden loppuun mennessä. Sitten käydään uutta konsultointia ennen kuin lopullinen versio hyväksytään. Se on sitten yksi tausta-asiakirjoista kansalliselle konferenssille. Voisi sanoa, että nähnyt, että on valtava huomiota kiinnitettävän ympäri maailmaa tähän eettiseen ulottuvuuteen. Ajatus siitä, että yksityisyys ja tietosuojalait ovat olennaisia, mutta ne eivät voi ratkaista kaikkia ongelmia. Tämä on enemmän konsensusta. Ihmiset ovat tietoisia siitä, että kaikki, mikä on teknisesti toteutuvissa, ole moraalisesti välttämättä kestävää ja yhtiöt pohtivat vaihtoehtoja. Meidän pitää analysoida sitä, tarvitsemmeko tiettyjä eettisiä periaatteita, kenellä on oikeus puhua ja esitellä tällaisista eri säännöistä. Pitäisikö meidän ajatella täydentävästä täytäntöpanosta, joten konferenssi tulee olemaan tärkeä vaihe. Europol, uusi roolimme liittyy erityisesti tähän toimivuuteen – nyt on aika reduktio unitaatemille. Käytän taas matematiikkaa. pluritas non este ponendas estusitatem. Meillä on valtavasti eri tietokantoja, jossa on eri toissijaista lainsäädäntöä perustuen eri perussopimuksiin. Ymmärrämme tämän taustan ja historian EU:ssa, mutta nyt on aika tarkistaa, mitä voimme tehdä olemalla kunnianhimoisempia. Riskinä on, että tulee päällekkäisiä tietopohjia ponnisteluita, jos katsoo vain viimeaikaisia lausuntojamme näistä EES-järjestelmistä ja sississä, niin huomataan, että tiettyjä tietoja kahdennetaan, tuplataan tai varastoidaan eri paikkoihin. Poliisin ja oikeusalan kollegoiden pääsy on hyvin monimutkaista tietyissä tapauksissa. Joten kunnioitan täysin tätä periaatetta, joka liittyy tarkoituksen rajaamiseen ja valvontaan, no uskon, että voimme paremmin puuttua kysymykseen keskustelua siihen, mikä on toisaalta lainvalvonta ja, ja rajavalvonta ja toisaalta mikä on muuta. Riskinä on se, ettei erotella primääriä toissijaisia tarkoituksia, joten Työryhmä, jonka komissio on perustanut, tulee todennäköisesti huomenna kokoontumaan ja julkaisee sitten kertomuksen, jossa puhutaan tästä kahdeksan kuukauden työstä. Meidät on pyydetty tulemaan tuohon ryhmään mukaan. Ja olemme antaneet lausunnon pähkinäkuoressa. Sanomme siinä, että tietosuoja ei ole epäyhteensopivaa harmonisoinnin kanssa, mutta kysymys kuuluu, mitä voimme tehdä hallinnollisesti ja mitä tarvitaan toisaalta lainsäädännöllisesti. Huomaan, että monet hyvistä tavoitteista eivät voi täyttyä perustuen nykyrajoituksiin. En nyt sano, että muuttamalla vain oikeusperustaa voi tehdä mitä haluaa, sillä tämän tarkoituksen rajaaminen, noista pitäisi kunnioittaa. Sanoin vain, että tietosuoja ei ole sinänsä este sille, että yksinkertaistetaan ja harmonisoidaan. Sitten oli kysymys tästä työryhmästä ja suuntaviivoista. Me tulemme varmasti sellaisen, että EDPP on valmis tuona päivänä. Olen jo varannut kokossa, oli toukokuun 20. päivä ensi vuodelle. Työstämme sisäistä työjärjestystä yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Yhteisymmärryspöytäkirjan luonnos äh, tullaan allekirjoittamaan, jotta sihteeristö voi työstää muiden intresseissä. Pyrimme selkeyttämään tätä hankalaa rajapintaa ja saada sitä, miten voidaan palvella muita kollegoita. Valtakunnassa, on myös jäseniä samalla, meidän henkilöstömme pitää pystyä raportoimaan uudelle puheenjohtajalle tässä tietosuojaneuvostossa. Miksi? No siksi, että Euroopan tietosuojaneuvosto toisin kuin toisemmin työryhmän, sillä tulemaan oikeushenkilön asema, mutta samaan aikaan se on joku valtioilman armeija, joten riippuen tietosuojavaltuutusta, joten olemme sitten vastuussa hallinnollisesti kaikesta, mitä siellä tapahtuu, jos ajatellaan budjettia, kunnossapitoa, henkilöstöä ja muuta, APM-toimia ja niin edelleen. Tämä on hankala toiminta, mutta kemiat kollegoiden kanssa ovat kyllä kohdellaan ja kannustavia. Tätä tulee suuntaviivoihin. Työryhmä tulee varmasti hyväksymään monia asiakirjoja. Osa niistä on hyvin monimutkaisia, esimerkiksi ne, jotka koskevat hallinnollisia sakkoja. Meidän pitäisi pitäytyä tietosuoja-asetuksen sanamuodossa eikä olla liian proaktiivisia. Meidän pitäisi myös pohtia sitä, että yleinen on ottanut käyttöön vastuullisuuden käsitteen, jota meidän pitäisi kohdella noita käskyjä määräyksenä. Me ei voi tehdä täysin heidän tehtävien on yllättävää nähdä, että ne, jotka vuosien ajan vaativat sitä, että olisi enemmän joustavaa, enemmän perspektiivistä GDPR vaativat nyt hyvin preskriptiiviä suuntaviivoja sille, että kaikki saadaan tehty tietyllä tavalla, joten pitää olla tasapainoinen ja ymmärtää oikeat prosessit. Viimeiset pari kysymystä Privacy Shield-järjestelystä ja lapsista hyviä kysymyksiä. Privacy Shield-järjestely. No toistan edelleenkin, että me EDPS ja muut tietosuojaviranomaiset viranomaiset emme ole täysin tyytyväisiä näihin suojalausekkeisiin, mutta kunnioitamme päätöstä ja tulemme päivän täytäntöön tämän päätöksen. Ymmärrämme, että monia parannuksia on otettu käyttöön ja ehkäpä suurin ongelma liittyy edelleen tuohon valvontaosioon eikä tuohon kaupalliseen puoleen. Joka tapauksessa asiakirjassa, joka hyväksyttiin tietosuojavaltuutettuna ja 29 työryhmänä on hieno huomata, että osa huolista voidaan ehkä ratkaista, jos sopiva ja tehokas täytäntöpano toteutuu. Safe Harbor peruttiin, koska se oli kuolleessa vesissä, sitä ei pantu kunnolla täytäntöön, ei vain siksi, että on noita valvontahuolia, joten meidän pitää nyt panna täytäntöön päätös, joten Yhdysvalloissa sanottiin, että kollegat Washington DC, että tarvitaan oikeita signaaleja siitä, miten tuo liittovaltion komissio toimii. Ja meidän pitäisi olla tietoja solista suuntauksista, mitä tulee osion 702 Pisassa ja presidentimääräys 12 PPT, direktiivin osalta tämä strateginen kumppani, jos sitä kiinnostaa. Jatkossakin saada asiakirjoja perustuen tuohon päätökseen, niin sitten täytäntöönpanoon pitäisi olla tehokasta. Ymmärrämme, että koska on suuria muutoksia hallinnossa, niin nyt sitten, no niin kuin oli ensimmäisen Obaman hallinnon aikana, että odotettiin sitä, että nimitetään näitä vanhempia virkamiehiä. Toivottavasti tämä ei viivästytä prosessia tuosta tästä tarkastelusta, mitä siihen tulee. No, olemme jo tunnistaneet, että näiden tietosuojaviranomaisten jäsenet, jotka ovat mukana jo valtuuskunnassa, olemme valmiit tähän toimintaan. Ja se pitäisi olla tehokasta ja tavallaan ehkäistä se, että ei palata nyt lähtöruutuun. Sanoisin vain, että Privacy Shield-järjestely on väline, joka katsoo menneeseen eikä tulevaa. Kyseessä on väline, joka liittyy ainoastaan tietojen siirtoon, mutta koska nyt on yleinen tietosuoja-asetus, niin no, se on sovittavissa näille palveluille EU:ssa ja siinä profiloidaan henkilöitä, jotka liittyvät kaikkiin prosesseihin, joten Privacy Shield on validi investointi, mutta samaan aikaan pitemmällä aikavälillä se pitäisi korvata jollakin vankemmalla, jos ajatellaan eri oikeusjärjestelmän yhteen toimivuutta. Sitten lapset. Edes toimenpide liittyy tähän, näihin tietoihin ja tietoisuuteen. Toinen tärkeä merkittävä kysymys liittyy sinne, että valvotaan jäsenvaltioiden päätöksiä relevanteista ikä tarkistuskysymyksistä, mitä ikää pidetään raja-arvona suojelulle. Asetuksessa 45-2001, no me, siinä meillä on hyviä merkkejä, tuossa osalta toivon, että jäsenvaltiot menevät samaan suuntaan. 29 työryhmä investoi energiansa, sen, että se identifioi näitä valistuskampanjoita ja aloitteita juuri tuon suuntaan, jonka, mainitsit, jonka mainitsitte, jotta teidän tietoiseksi näistä seuraamuksista, kun kerätään, kierretään ja jätetään, jaetaan tietoja, jätetään jälkiä ympäri maailmaa, jotka yhtenä päivänä saatat olla riskinä sitten. Thank you very much indeed. Kiitos. Ehdimme ottaa lyhyitä jatkokysymyksiä. Ihan uteliaisuudesta vaan tuo 29 artikla työryhmä on siis äh, kutsuttu koolle direktiivin vuoksi, joka kuitenkin sitten peruttiin asetuksen astuessa voimaan. Ja siis äh, tämä direktiivihan kumottiin äh, asetuksen vuoksi. Onko mitään, mitään ajatusta muuttaa tätä nimeä, kun koko artikla ei enää oikeastaan ole? Mr. Becker, please. Mr. Becker. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys vain minulla. Mikä rooli tällä niin kutsutulla pseudonymisoinnilla on eh, siis verrattuna anonymisointiin? Anyone else before we define our... Onko muita? Selvä. We understand that people um, do not take ymmärrämme, että ihmiset eivät kiinnitä nimiin ja lyönteisiin huomiota, mutta he ymmärrättävät, mikä tämä verkosto on. 29 osioita katoaa eh, ensi kuussa, joten jos pohditaan nimeä, niin älkää huoliko. Ehm, tietosuoja neuvosto EDPB tulee korvaamaan tämän. Ehm, tietosuojavaltuutetun tietosuojaneuvoston eroja pohditaan, mutta me voimme jatkaa työtä. Me olemme melkoisen vakuuttunut siitä, että itse emme ole hämmennyksissämme. Tähän toiseen kysymykseen liittyen uskoisin, äh, että <clears throat> yleinen tietosuoja-asetus antaa valvojille mahdollisuuden yksinkertaistaa joka päiväistä elämää he keskittyvät tunnistettavien yksilöiden yksilöintiin, kun oikeudellisesti asetusta voidaan soveltaa. Tämä on mahdollisuus ähm, taata ähm, vakuuksien toteutuminen todellisuudessa, mutta äh, pseudonymisoinnin osalta tämä on katova toimi. Teknologinen kehityskulku on sellainen, että yksilöistä tehdään tunnistettavampia ja uudelleen tunnistettavia. Nyt jos pilailen hetken, voisin sanoa, että 10 tai 15 vuotta sitten ajateltiin, että henkilökohtaisten tietojen käsite tulee katoamaan siksi, että teknologia, joka liittyy massadataan, yksilöintiin ja niin edespäin, tekee mahdolliseksi uudelleen tunnistaa ihmiset, vaikka tieto olisi anonyymiä ja pseudonymisointiin pätee aivan sama ehm, lainsäädännössä on tehty ponnistuksia kasvattaa suojaa ja teknisen analyysin osalta se, että tietoa tulisi valvojien pseudonymisoida. Meillä on tutkijoiden verkosto, joka pyrkii tarkastelemaan sitä, kuinka yksityisyyteen voitaisiin investoida enemmän tiettyjen sovellusten kautta, että voisimme käytännössä selittää, kuinka dataa voidaan todella pseudonymisoida. Ja uskon, että tämä toiminta tulee tuottamaan tulosta. Me olemme sen julkisuuteen saattaneet. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen ala. Datan kontrollointi ja tietosuojaviranomaiset. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tehtävä heille. Tämä tulee kehittymään vielä tulevaisuudessa to... ole muita, niin lopetan tämä kohta, mutta mainitsin, että yhteen toimivuus kertomus esitteellä valmennus 29. toukokuuta. Sen tekee sen King. Tämä osoittaa sen, miten moni meidän asiakohdallisuutemme vaatii tiedon asiantuntijuuttamme jotta, ja työtä Ja tietysti tätä muodosta etäistä kun niin tarvitaan, joten odotamme innolla tätä kaikkea. Kirjasimme nämä eri päivämäärät, jotka mainitsit testyksessänne myös, ja odotamme innolla läheistä yhteistyötä, joka me aloittaneet tietosuojavaltuutetun. Kiitoksia kovasti tänne herra Buttarelle ja kiitos kollegat vastauksista ja kysymyksistä ja kommenteista. Kiitos. Uh, Nyt siirrymme komission kertomukseen terrorismin vastaista toiminnasta ja terrorismiuhista This is the presentation of... Tutkimuksen esittely siis, eh, sen tekee yksikkö joka käsittelee kansalaisoikeuksia, perussopimusten ja toimijoiden asioita. Meidän pyynnöstämme pyrittiin tunnistamaan terrorismin suuntauksia, uhkia ja politiikkoja EU-ssa keskittyen seitsemään erityisteemaan ja valtioon. Pyysimme, että tämä tutkimus yrittäisi arvioida nykypolitiikkarakennetta EU:ssa, kun torjutaan terrorismia. Erityisesti tarkastelisin näitä porsanreikiä ja päällekkäisiä politiikkoja kansainvälisessä yhteistyössä, tietojenvaihdossa, ulkoisten rajojen turvallisuudessa, ampuma-aseiden saatavuus, räjähteet, terrorismin rahoitus ja muut ovat tässä myös tarkastelun kohteena ja niin edelleen. Ja myös pohdittiin radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä, eli tässä puhutaan potikkavaihtoehdosta tulevalle ja tulevaisuuden suunnasta EUn terrorismin vastaisuudesta. Täällä on kaksi tutkimuksen laatia mukana. Rova Bibi van Ginkel kansainvälistä terrorismin toiminnan keskuksesta, sitten herra Wim Vensing PricewaterhouseCoopersista. Tervetuloa molemmille tutkimuksen laatijoille. Voisitteko esitellä päälöydökset? Siis voisitte tehdä sen noin 7-8 minuutissa kukin. Actually, if you do it together, that's even... Jos teette sen yhdessä, niin se on vieläkin parempi. Ja pikemminkin lyhyemmin kuin pidemmin, niin sitten saadaan enemmän kysymyksiä. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia tilaisuudesta tulee esittelemään teille tämä tutkimus. terroristi-iskut, kuten viimeaikaiset äh, Lontoossa ja äh, Tukholmassa joskus äh, johtavat siihen, että ryhdytään nopeisiin toimiin kansalaisten rauhoittelemiseksi ilman, että niistä oikeastaan on niin hirveän paljon hyötyä eikä itse asiassa itse turvallisuustilannetta niinkään tarkastella. Ehdotetaan Ähm, toimia, jotka eivät välttämättä pitkällä aikavälillä ole äh, toivottavia. Ja mm, me olemme nyt tosiaan tehneet arvioinnin Euroopan parlamentin pyynnöstä siitä, minkälainen on Euroopan unionin äh, tor- terrorismin vastainen politiikka, sen merkittävyys, johdonmukaisuus ja vaikuttavuus. Me olemme tarkastelleet tätä asiaa kansainvälisellä tasolla myös ottaen huomioon ulkorajat, tietojen vaihdon, aseiden, räjähdäinen saatavuuden sekä terroristin toiminnan ja käytöksen kriminalisoinnin sekä radikalisoitumisen ennaltaehkäisemisen. Tämän lisäksi tarkastelemme sitä, miten näitä poliitikkoja jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan ja ovatko ne johdonmukaisia keskenään. Tutkimustiimimme Eh, nythän on tämä terrorismin torjuntakeskus, niin eh, sen toimia on tarkasteltu seitsemän aihe alueen puitteissa eh, seitsemässä jäsenvaltioissa. Joitain hyviä käytäntöjä monilla politiikan aloilla eri jäsenvaltioissa on myös havaittu, ja nämä saattaisivat ajaa politiikkaa jatkossa oikeaan suuntaan, jos niitä jaettaisiin. Kun ajatellaan Euroopan terrorismin torjuntapolitiikkaa, velkaa, niin meillä on erilaisia vaihtoehtoja toimia ja tulevaisuuden uhat ja samalla niihin järkevällä tavalla poliittisesti vastaaminen ovat tässä ajatuksenamme ja Vivian Hinkelin kollegani kanssa esittelemme tässä nyt tutkimuksemme tuloksia sekä pääasiallisia suosituksia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos tilaisuudesta tulla puhumaan teille kun ajatellaan äh, terrorismin torjuntaa politiikkaa, niin sen on oltava tehokasta. Se on tietenkin pääasia. Kaikki haluamme tämän politiikan olevan tehokasta ja siksi onkin aika loogista, että kaikkien terroristi-iskujen jälkeen aina pohditaan, että oliko politiikkamme, jota jo täytäntöön pantiin, tehokasta vai tarvittaisiinko uutta politiikkaa ja toimintaa. Ja näin ollen voitaisiin löytää koko joukko syitä ja esimerkkejä esimerkiksi sille, mitä, miten on onnistuttu. Ja tässä nyt on kuvia Ruotsin vastikäisestä äh, terroristi-iskusta ja tätäkin taustaa vasten pohdimme, että olisiko äh, nykypolitiikan keinoin voitu esimerkiksi tämäkin isku jopa estää. Kun ajatellaan terrorismin torjuntaa toimintaa Euroopan unionissa, niin Tukholman esimerkissä kyse oli yksittäisistä, yksittäisestä tekijästä, eh, jolta oli evätty turvapaikka. Eh, hän oli pikkurikollinen, eh, eikä niinkään henkilö, joka olisi ollut osa laajempaa terrorismiverkostoa. Ähm, ähm, ja yhteydessä muihin verkostoihin. Ja kun ajatellaan tätä logistiikkaa, esimerkiksi aseiden hankintaa ja muuta, niin kyse ei itse asiassa ollut suunnitelmallisuudesta, vaan hän varasti tavallisen kuorma-auton, sieppasi sen ja ajoi ihmisjoukkoon. Ja tämän kaltaisia toimia joudumme nyt torjumaan ja mitä tämä tarkoittaa, kun uhkakuvia arvioimme politiikkaa valmistellessamme ja mitä voimme tehdä? No vastaus tämänkaltaisiin iskuihin ei ole valvonnan lisääminen, esimerkiksi kun puhutaan terrorismin rahoituksesta tai sen logistiikan häiritsemisestä. Ei, vaan kyse on pikemminkin radikalisoitumisen torjumisesta ja ehkä siitä, että tällaisia varhaisen varoituksen merkkejä osattaisiin tunnistaa entistä paremmin. Kun ajatellaan nopeita toimia, niin ehkä meidän täytyisi olla hiukan paremmin ajan tasalla. Ja jos katsotaan seuraavaa kuvaa, niin tästä voidaan nähdä, että on hyvin tärkeää ymmärtää, että näissä tapauksissa on hyödyllistä myös ymmärtää trendejä ja suuntauksia, jotka ovat kehittymässä yhteiskunnassa. Esimerkiksi juuri nämä tällaiset yksinäiset toimijat ja pitkän aikavälin analyysi, joka osoittaa trendejä ja suuntauksia esimerkiksi tulevalle viidelle vuodelle, niin me voimme nähdä, että tällaiset yksinäisten susien tekemät Äh, iskut tai niiden riski on todella merkittävässä kasvussa. Ja näin ollen nämä äh, turvallisuuspalvelujen ja terrorismin torjuntayksiköiden äh, täytyy voidakseen estää näitä tapahtumia niin tuntea tulevat suuntaukset ja oppia ymmärtämään niitä. Ja tässä seuraavassa kuvassa näette sitten toisen trendianalyysin, joka osoittaa meille, että viime vuosina – myös äh, käytetyt aseet ja valitut kohteet äh, ovat olleet hyvin moninaisia ja tämä tietenkin äh, turvallisuusviranomaisten työtä vaikeuttaa. On hyvin vaikeaa ennakoida, kun joku, joku saattaa napata veitsen mukaansa omasta keittiöstään tehdäkseen iskun ja joku toinen taas siepata kuorma-auton sen kuljettajalta. Ja joka tapauksessa meidän täytyy olla tietoisia niistä uhista, joita meihin saattaa kohdistua. Ja tässä nyt osoit- kuvassa osoitamme, että tiettyjä puutteita saattaa olla. Ja myös tässä kertomuksessamme osoitamme, että on tärkeää investoida näihin pitkän aikavälin uhka-analyyseihin, jotta ollaan valmistautuneita tulevaan, jotta se ei tule yllätyksenä. Ja samoin näitä tietoja täytyy julkaista ja uhkaa analyysejä ja uhkaa raportteja, jotka ovat lyhyemmän aikavälin raportteja, tulee myös jakaa muiden toimijoiden kanssa. Ajatellaan vaikkapa Europolin kertomuksia, jotka ovat ikään kuin vuosittaisia. Ne liittyvät ehkä suljetumpaan ryhmään, joka voi Äh, käyttää tätä tietoa sitten hyödykseen, mutta äh, jotta tie, tie, tieto olisi tehokkaasti käytössä, se tulisi olla laajalti saatavilla ja kaikkien eri toimijoiden, äh, jotka mukana työssä ovat, tulisi saada tätä tietoa. Ja jos saisin seuraavan kuvan ja vielä seuraavan sieltä, niin tämä myös osoittaa, koska niin, on tärkeää tehdä tätä toteuttaa tätä tiedonjakoa ja Euroopan unionissa voimme nähdä, että toiminta on hyvin kriisiperusteista. Tässä kaikki toimet, politiikat, strategiat, joita, toimintasuunnitelmat, joita on kehitetty ja, ja vuositasolla todella toteutettu, niin näistä voi nähdä, että joka kerta kun tapahtuu terroristi-isku, niin uusi, uusien politiikkojen ilmaantuminen moninkertaistuu, on todellinen piikki. Äh, myös tässä tilastossa. Ja näin ikään kuin käytetään tilaisuuden ikkunaa ehkä äh, uusien toimien ajamiseksi äh, ilman, että ehkä kunnollista tarve- ja vaikutusarviota on tehty sen varmistamiseksi, että toimet todella osuisivat maaliin. Eli kriisiperusteista on, on poliittinen toiminta ja tässä ja seuraavassa kuvassa vain pieni No niin, ymmärrän, että tätä on vähän vaikeaa nähdä. Nämä merkit ovat niin pieniä, koska tietoa on hyvin paljon, mutta tässä on siis valittu kaikki ne asiat tähän kuvaan, joita Euroopan unioni toteuttaa. Ja paljon onkin näin ollen tehty, mutta samanaikaisesti sitten voidaan nähdä, että on hiukan puutetta johdonmukaisuudesta ja kollega kertookin joistain tietojen vaihtoon liittyvistä äh, löydöksistämme ja rajavalvontaan liittyvistä löydöksistä. Niin, kun katsotaan, mitä Euroopan unionin tasolla on saatu aikaan yhteistyön, tietojen vaihdon järjestelmien ja tietojärjestelmien äh, kehittämisen alalla, niin ehkä näette, että Europolin äh, terrorismin torjuntayksikkö joka on olemassa, mutta myös ter- ECTC ovat tietojen vaihdolle perustaneet uuden alustan niin, että jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut voivat vaihtaa tietoja. Samoin on sitten EU- ja Schengen-alueen rajavalvonta, tietojärjestelmä, joka aivan varmasti parantaa turvallisuustilannetta Euroopan unionissa, joka ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman Euroopan unionia. Siis kaikki Euroopan unionin toimet, jotka pyrkivät torjumaan terrorismia, eivät välttämättä tuo mukanaan sitä lisäarvoa, mitä alun alkaen luvataan. Esimerkiksi ulkorajaturvallisuuden vahvistaminen ei yksinomaan liittyy terrorismin torjuntaan. Terrorismin torjuntaa usein ehkä ei ole näiden toimien pääkohde edes, mutta kuitenkin monissa tapauksissa terroristi iskut tai terroristiuhka ovat ajaneet Euroopan ulkorajojen vahvempaa valvontaa ja yhteistyötä tällä alalla. Ja jos katsotaan vaikkapa älykkäät rajat järjestelmää ja sen hyödyllisyyttä terrorismin torjuntaan, niin lisäarvo vaikuttaa välillä ehkä hiukan rajalliselta, jos katsoo näitä vaikutusarvioita sekä olemassa olevia arvioita, mutta myös tiettyjä käytäntöjä ja kun puhutaan lisäarvosta juuri terrorismin torjunnassa, niin eh, itse järjestelmän mukana tuomaan lisäarvoa ei suinkaan kyseenalaisteta, mutta ehkä sen lisäarvoa juuri tätä ongelmaa torjumaan kylläkin. Tietojen vaihto, perustietojen vaihto on äärimmäisen keskeistä, niin kuin komissiokin syksyllä 2016 on todennut. Se on todennut, että Äh, turvallisuustarkastusten tehokkuus riippuu hyvin pitkälti äh, paitsi lainvalvontaviranomaisten, myös tiedusteluviranomaisten tietojenvaihdon tehokkuudesta. Tietojen vaihto äh, olennaisten viranomaisten välillä on välttämätöntä, jotta terrorismin torjunta toimisi. Kuitenkin kansallisen tason ja EU-tason välillä saattaa syntyä pahojakin aukkoja, porsan reikiä tässä tietojen vaihdossa. Ja kun puhutaan poliisi, lainvalvontaviranomaisten ja tiedusteluviranomaisten tietojen vaihdosta terrorismin torjunnassa, niin tehokas tietojen vaihto liitto on itse asiassa estetty näiden palvelujen välillä niin jäsenvaltioiden sisällä kuin niiden välilläkin. Ja tämä ei suinkaan liity yksinomaan siihen, että tietojärjestelmät eivät olisi yhteen toimivia. Tuossa edellisessä kuvassa yritimme osoittaa, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ja jäsenvaltion tietojen vaihto estyy, jos kaikkea olennaista tietoa ei vaihdeta kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja sitten yhteisesti EU-ssa, niin voi syntyä todella merkittäviä turvallisuusuhkia kun sitten puhutaan tietojenvaihdosta tästä yhteistyöstä ylipäätään, niin äh, luottamus ja henkilökohtaiset kontaktit toisen jäsenvaltion vastaaviin viranomaisiin näyttävät aivan olennaisen tärkeiltä äh, jotta tietojen vaihto onnistuisi ja sitä tapahtuisi. Ähm, ja sitten taas toisaalta luottamuksen puute äh, joko jäsenvaltioiden sisällä eri viranomaisten välillä tai taakka EU-jäsenvaltioiden eh, e välillä johtaa suuriin puutteisiin. Eh, tietojen vaihto haluttomuuttakin on olemassa. Jotkut jäsenvaltiot valittelevat sitä, että jotkut eh, maat lataavat järjestelmään paljon relevanttia tietoa ja toiset ovat ikään kuin vapaamatkustajia. matkustajia ja jotkut lataavat vaikkapa Europolin järjestelmään hyvin paljon tietoa, mutta sitten tietoa on siellä jopa liikaa niin, että äh, ha- haku ei osukaan maaliin. Eli äh, liiallinen tietojen vaihtokin saattaa sitten johtaa äh, liialliseen tiedon määrään, joten on äärimmäisen tärkeää, että vain laadukas tieto jaetaan kaikki tieto on ensin käsiteltävä ja analysoitava myös tietojen käsittely. Välineet voivat tässä auttaa, mutta hyvin paljon tässä on myös käsityötä, joka on aivan välttämätöntä. Ja toinen kysymys on sitten, ja tässä puhutaan myös mm, siis tietojen vaihdosta nyt rajavalvonnassa, mutta kun puhutaan terrorismin torjunta torjunnasta, niin aivan välttämättä epätoivoisesti tarvitaan koordinaatiota ja ohjeistusta. Nyt meillä on monia poliitikkoja, jotka ovat hyvin hajallaan ja joista tulee varsinainen tilkkutäkki. Mutta strategista ohjeistusta tarvittaisiin ehdottomasti kokonaiskuvan aikaan saamiseksi ja tarvitaan myös johtajuutta. Ja tässä kuvassa tunnette varmasti kaikki nämä eri toimijat, mutta EUn ulkopuolisille toimijoille tämä on todella hämmentävää, kun katsoo, kuinka monet eri toimijat ovat ensin politiikan valmistelutyössä valmiina, mukana ja sitten sen jälkeen täytäntöönpanossa. Tämä on kovin hajanaista. Tarvittaisiin tällaista konseptuaalista ohjeistusta ja neuvontaa niin lyhyellä aikavälillä kuin pitkällä aikavälilläkin, kun tarvetta aivan ilmeisesti on. Täytyy valmistautua tulevaisuuteen ja tietenkin kohdata myös välittömät uhat. Ja tämä trendianalyysi, jota me olemme toteuttaneet, tietenkin on tärkeää, mutta myös lyhyen aikavälin uhkien käsittely ja se, että olisi yksi toimija, joka ohje, ohjeistaisi kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia niiden tahoja tässä toiminnassa olisi kyllä hyvin toimittu kattavaa. Muut suositukset löytyvät tästä kertomuksesta. Meillä on siis 23 kertomusta, vain muutaman ehdimme tässä esityksessämme nyt mainita. Niin kuin kollega jo totesikin, toimia on koko joukko ja monet näistä toimista, joita saatavilla on, no, ovat kyllä hyvin relevantteja, mutta välillä on taas päällekkäisyyttä ja välillä on, on taas puutteita ja niin kuin alussa totesin, niin jokaisen terroristiiskun jälkeen tulee ihan tällainen inhimillinen reaktio siitä, että nopeasti tarvitaan uusia toimia, koska selvästi joku on epäonnistunut, kun kerran isku on päässyt tapahtumaan. Samalla sitten monet haastattelemamme tahot todella pyysivät voimakkaasti sitä, että yhteistyö työhön äh, liittyvät toimet äh, ensin täytäntöön pantaisiin samalla tavalla kaikkialla sen sijaan, että ryhdyttäisiin uusiin toimiin. Monet totesivat, että ei mitään, ei uusia toimia, ei uusia toimia, vaan nyt äh, pitäisi yhdistää eri pisteet toisiinsa ja todella täytäntöönpana kunnolla jo olemassa olevat politiikat ja toimet ja mahdollisuudet. Ja luottamus, luottamus on äärimmäisen keskeistä, tietojen vaihto, myös yhteisymmärrys ja yhtenä vastavuoroinen ymmärrys siitä, miten eri jäsenvaltiot toimivat, on äärimmäisen keskeistä. Haluaisimme tietenkin mieluummin ennaltaehkäistä kuin korjata sitten jäljet pahan jo tapahduttua. Ja siksi yksi suosituksemme tässä olisikin perustaa raportointijärjestelmä jäsenvaltioille, koska edelleen ennaltaehkäiseminen on varsin heitteleväistä tai hajanaista ja heittelehtivää. Ja nyt tarvittaisiin sellaisia ennaltaehkäiseviä toimia, jotka toimisivat, olisivat läpinäkyviä ja ehkä myös tietty vastavuoroisuus tai vertaisarviointi voisi tässä hyödyttää. Ja kun puhutaan siitä, miten politiikkaa kehitellään eri vaiheissa, olemme havainneet tosiaan sen, että jokaisen terroristi-iskun jälkeen ensin ryhdytään toimiin, sitten tulee toimintasuunnitelma ja vasta tämän jälkeen strategia. Ja aivan ilmeistä olisi, että jos näitä asioita ajattelee, niin ensin pitäisi analysoida tilanne, sitten luoda strategia taikka lyhyen aikavälin toimia – mutta joka tapauksessa nyt ikään kuin mennään takamus edellä puuhun, eli hoidetaan nämä asiat väärässä järjestyksessä. Ja usein nähdään, että on, taustalla on olettamuksia niistä toimista, joita ehkä tarvitaan, mutta tämä ei perustu minkäännäköisiin todistusaineistoihin eikä näin ollen aja, aja tehokasta politiikkaa. Vaikutusarvio tulee aina toteuttaa, koska toimilla saattaa olla epätoivottuja vaikutuksia myös, ja niistä pitää kyllä olla tietoinen ennen kuin toimiin ryhdytään, ja pitäisi sidosryhmiltä kuulla, että miten ne olettavat toimien osuvan maaliin ja minkälaisia muita vaikutuksia niillä saattaa olla. Eli tarvitaan myös kokonaiskuva. Ja tässä tällä valiokunnalla on tärkeä asia tai tärkeä roolinsa. Ja sitten vielä näette tästä pirkkakaaviosta, että hyvin pieni osa siinä on sitten monitorointia ja arviointia varten varattu, mutta mutta minä sanoisin, että monitoroinnin ja arvioinnin täytyy olla vähintäänkin yhtä suuri osuus kaaviosta kuin nämä toimet, joihin on ryhdytty. Tässä olivat meidän pääsuosituksemme. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoista että tämä kertomus on saatavilla taitella tulla tuossa sivussa nuo paperiversiot. Eh, varmasti tulee paljon kysymyksiä Pyydän tämän lyhyitä kysymyksiä, jos että voimme järjestää toisen kierroksen, jos mahdollista. Otetaan kollegat nyt siinä järjestyksessä, kun he ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ovatko koordinaattorit? No, voisitteko kaikki nostaa kättä, jos haluatte puhua? Toimitaan nyt tasa-arvoisesti. Kaikki nämä koordinaattorit. No, niin, selvä. Eli mennään nyt sitten järjestyksessä edustaja Lopes Aguilar, mutta Pyydän enintään kaksi minuuttia, muutama minuutti, kaksi kolme minuuttia enintään. Totta kai, totta kai. Tämä on sellainen kysymys, sellainen haaste meille kaikille, erityisesti tässä valiokunnassa, Libe-valiokunnassa. Me voisimme tunteja puhua asiasta, mutta näinhän ei nyt ole meidän pitäisi nyt selkeä kysymys esittää, mutta aivan aluksi haluaisin kiittää teitä. Kiitoksia, kiitoksia työstänne, kiitos tästä esityksestä ja kiitoksia tämän asiakirjan yksityiskohtaisuudesta. Me olemme sen käyneet läpi ja me olemme analysoimassa ja opiskelemassa sitä nyt syvällisesti. Mutta kysymykseni liittyy äm, nyky... Vankilajärjestelmään luonnollisesti tässä vankilajärjestelmä mainittiin, mutta ei korostettu tämän vankilajärjestelmän nykyistä roolia. Mitkä ovat hyvät käytänteet eräissä jäsenmaissa? Vankilajärjestelmä voi todellakin antaa opetuksen. Ja voisimme katsoa, kuinka voimme radikalisointia vankilaympäristössä käsitellä ja deradikalisoitua ja voisimme varmistaa sen, että vankilajärjestelmä ei ole laboratorio niille, jotka vihaavat meidän oikeuksiamme ja levittävät näitä mielipiteitään. Sen toinen kysymys tämä liittyy Euroopan unionin antiterrorismi koordinaattorin toimintaan. Meillähän on terrorismin vastainen koordinaattori. Europolista ja Eurojustista puhuttiin paljon, mutta ei ehkäpä kylliksi puhuttu siitä, mikä pitää olla Euroopan unionin terrorismin vastaisen koordinaattorin tehtävä. Hänellä on jonkinlainen rooli, tarjoaa lisäarvoa näihin strategioihin ja näiden elinten toimintaan, jotka ovat mukana terrorismin vastaisessa politiikassa jäsenmaissa. Kiitoksia. Kiitos edustaja halla Kiitos. Mitä tulee Tukholman hyökkäykseen, on ilmeisesti hyvin hankalaa tai mahdotonta pysäyttää tämän yksinen susi, joka käyttää tavanomaisia esineitä, kuten autoja, kuorma-autoja tai veitsiä. Minusta vaikuttaa myös epätodennäköiseltä radikalisoituminen on todellinen ongelma tässä pikemminkin rikollinen vaikutti ärsyyntyneeltä, koska hänen, pakola, hänen turvakahdemuksensa oli hylätty. Tämä saattoi olla tällainen ad hoc tilaisuus. Hän sai ehkä syvällisemmän merkityksen kostolleen Ruotsissa tämän myötä. Sama tyyppinen tapaus oli pari vuotta aikaisemmin, kun eritrealainen puukotti kaksi satunnaista henkilöä Ruotsissa, kun hänen hakemuksensa hylättiin on suunniteltuja ja organisoituja uskonnollisesti motivoituneita hyökkäyksiä, mutta joissain tapauksissa, kuten Tukholmassa, ongelma vaikutti olevan se, että turvapaikkamenettelyt olivat huonoja ja kankeita. Jos hakemukset hylätään, niin turvapaikkahakijat äh, saadaan säilöön, kunnes heidät poistetaan maasta. Jos näin siis olisi, niin Tukholman hyökkäys ei tapahtuisi. Aivan kuten Rova van Hinkel sanoi, meillä on suunnitelmana vaatia lisätoimenpiteitä kunkin hyökkäyksen jälkeen esimerkiksi tietojen jakaminen ja radikalisoiminen ehkäiseminen ovat suosittuja aiheita, mutta joissain tapauksissa, kuten Tukholmassa, ne eivät välttämättä ole tässä sellainen ongelma. Kiitos. Judith Sargentini, please. Kiitos sitten Judith Sargentini. Much chair and I think the different... Uh... Paljon kiitoksia kaksi aikaisempaa puhujaa ennen teitä nimenomaan kuvasivat tämän ongelman, joka meillä on käsissämme, jos poliitikoilla olisi mielipideeroavaisuuksia siitä, mikä terrorismi eh, iskut aiheuttaa, jos kun näin on, on vaikea luoda politiikkaa, joka tämän kaiken tuo yhteen. Minä olin Amsterdamin kaupunginhallituksen äm, jäsen, kun Diovan Hoh murhattiin, niin tämähän vaikutti kaikkeen Amsterdamissa. Tämä johti kuitenkin siihen, että tehtiin paljon työtä ja paljon radikalisoitumisen vastaisia ohjelmia. Ja kaikki tämä tuntui tapahtumaan vuoden 2010 nurkilla ja nyt uudelleen jihadismi tuntuu kasvamaan ja radikalisuuden vastaiset ohjelmat saavat lisää huomiota, mutta jossakin tässä väliaikana huomio kuitenkin pääsi herpaantumaan. Kysymykseni on se, kuinka me pidämme huomion korkeana, kun poli- poliitikot alkavat kiinnittää huomionsa muualle ja rahoituksen muualle. Olisiko teillä jonkinlainen sisäpiirin näkemys siitä, kuinka voisimme tämän aihepiirin pitää mukana poliittisessa keskustelussa? Sitten toinen kysymys, joka minulla on, liittyy näihin yksinäisiin toimijoihin. Minkälainen analyysi voisi auttaa tällaisten tapahtumien estämisessä? Te olette vetoamassa pitkän aikavälin analyysin puolesta niin, että olisimme paremmin valmistautuneita tulevaisuutta varten, mutta minkälaista työtä tämä olisi, mitä tulee näihin yksinäisiin susiin? Ja lopultakin täällä parlamentissa uskoakseni kaiken kaikkiaan te eh, saarnaatte nyt eh, vakuuttuneelle kuulijajoukolle uskoakseni todellinen ongelma on se, että iskujen jälkeen meidän täytyy osoittaa, että me olemme tilanteen tasalla. Ja jos tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotka todella koskettavat ihmisiä, sillä jos ihmisiä ei kosketeta, he eivät huomaa mitään ja he ajattelevat, että ei mitään tapahdu. Kuinka tämän ongelman ratkaisemme, tämä on uskoakseni sellainen ongelma, johon kenelläkään ei ole oikein vastausta. Yes, thank Intervel. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Vinikki. Jarva van Winkel. Hieno nähdä täällä. luen tekstinne suurella mielenkiinnolla läpi, sillä parlamentti on vedonnut semmoista, että arvioitaisiin politiikkaamme ja erityisesti sen tehokkuutta jo pitkään. Toivottavasti teemme omat poliittiset arviomme pian. Olisi jo aika, sillä keskustelu nyt siitä, miten parhaiten torjutaan terrorismia, no tämä on hyvin ideologista keskustelua, ja hyvin vähän tulosorientoitunutta keskustelua se on. Herra Halaho taas esti yhteyden maahanmuuttoon. No, tämä on kyse määrit- tässä on kyse määritelmistä, milloin joku on vain vihainen yksilö, joka käyttää kuorma tai keittiöveistä, kuten sanoitte, koska hänellä on kaunaa jotakin yhteiskuntaa, ihmisiä, valtiota tai länsimaailmaa tai maailmaa vastaan ylipäänsä, ja milloin hän on sitten terroristi sillä, näin monia ihmisiä, jotka tappavat muita syistä, että me kutsumme poliittisesti motivoituneeksi, silti heitä ei kutsuta terroristeiksi. Ja minusta tuntuu siltä, että määritelmä on nyt tässä luisunut ja sitä käytetään yhä enemmän mukalaisvihaisiin, xenofobisiin tarkoituksiin, pikemmin kun pyritään torjumaan terrorismia ja tekemään ihmiset turvallisemmiksi. Meillä on kaksi kysymystä. Sana radikalisoituminen on mainittu täällä jo. Henkilökohtaisesti suosin termiä violent extremism, väkivaltainen ääriliikenne. Monet ihmiset ovat radikaaleja, mutta ovat välttämättä väkivaltaisia. Me torjumme tässä nyt oireita koko ajan. Näin hyvin, hyvin vähän ponnisteluja. No, akateemisen maailman ulkopuolella pitää sanoa, joilla yritetään ymmärtää, mikä tekee ihmiset alttiiksi ääriliikkeiden viesteille. Miksi yksi henkilö radikalisoituu propagandan toimesta ja toinen ei? Ja minusta tuntuu siltä, että olen oppinut hyvin vähän historiasta, sillä me nähneet muitakin terrorismin aaltoja, tai esimerkiksi ihmisiä, jotka, no jos lukee tarinoita ihmistä, jotka menivät Espanjaan 30-luvulla taistelemaan sisällissodassa heidän motivaationsa, heidän sanankäyttöönsä, kielenkäytönsä ja henkinen terveytensä on hyvin samanlainen kuin mitä nyt nykyään nähdään joten vetoisen puolesta, että ponnisteltaisiin lisää, että pyrittäisiin ymmärtämään, mikä saa ihmiset tällä tavalla muuttumaan. Se sitten on avain estää tuo rikollisuuden tai väkivaltainen ääriliikenne. Toinen kysymykseni teille on, terrorismia oli olemassa Euroopassa ennen VTC-iskuja, New Yorkin iskuja, mutta jos tilastot näytätte kertomuksessa menevät takaisin muutaman vuosikymmenen, niin tilanne saattaisi näyttää hyvin toisenlaiselta, että nämä hyppäykset kädet olisivat erilaisia. Ja mietin, emmekö ole oppineet siitä mitään. Minusta tuntuu siltä, että olemme keksimässä pyörää uudestaan ja että olemme oppineet hyvin vähän näistä terrorismin aalloista, jotka ovat lyöneet laineita Euroopassa viime vuosikymmenten aikana. Kiitos. Thank you. And, yeah. Kiitos. Jan Olbricht. Thank you also for... Kiitoksia minunkin puolestani tästä esityksestä ja kiitoksia luonnollisesti työstänne tutkimuksen parissa. Tämä on erittäin tärkeää meidän työllemme ja todellakin äh, äh, on hienoa, että me pääsemme nyt tähän analyysi-osioon, osioon, politiikkamme johdonmukaisuuden arviointiin. On kauan aikaa mennyt siihen, että olemme keskustelleet näistä asioista ja yhä uudelleen ja uudelleen me olemme tällä välin ryhtyneet uusiin toimiin tietämättä itse asiassa mihin menemme. Ja tätä tapahtuu vielä jäsenmaiden tasolla tämän lisäksi. Eli minulla on sellainen tunne, että meillä on 28 erilaista ympäristöä näiden kysymysten suhteen. Harmonisointi olisi tärkeä kysymys, mutta meidän täytyy myöskin tietää, mitä tulevaisuudessa on luvassa ja mikä olisi ehkäpä tehokkainta. Tässä syystä haluaisin myöskin korostaa jälleen kerran sitä, mitä te olette meille viestittäneet. Yksi kaikkein tärkeimmistä analyyseistä on se, että meidän tulisi paremmin toimeenpanna ja soveltaa sääntöjä ja toimia, joita meillä on olemassa – ja haluaisin myöskin sanoa, että tämä on jotakin, mitä jonkun tulee tehdä. Eli kysymykseni on seuraava. Me puhumme melkoisen paljon teoreettista toimista paperilla, tietokannoista ja järjestelmistä, joita meillä on, mutta entä ihmiset, jotka tätä työtä tekevät? Entä poliisiviranomaiset, tiedusteluviranomaiset jäsenmaissa? suurin osa tai lähestulkoon kaikki heistä tekevät jäsenmaissa töitä. Viranomaiset, jotka esimerkiksi tutkivat Tukholman iskun kaltaisia iskuja tai pyrkivät estämään tällaiset iskut, he ovat levittäytyneet ympäri Euroopan, he tekevät töitä pienissä tai keskisuurissa yksiköissä. Mikä teidän analyysinne politiikastamme on siellä? Teemmekö me jotakin, mikä parantaisi kentällä yhteistyötä näiden ihmisten parissa. Teemmekin jotakin, että voisimme analysoida sitä, missä esiintyy puutetta henkilökunnasta, erityisesti pätevästä henkilökunnasta, kybertutkinnassa ja mitä tulee yleisiin tutkimuksiin, jotka ylittävät rajat, tapahtuvat eri kielillä. Kuinka te esimerkiksi tällaisten yhteisen tutkinta ryhmien roolin näette Euroopassa? Kiitoksia. Sitten Helga Stevens. Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat. Mielelläni haluan äh, kiittää vieraitamme tästä hyvin äh, asiantuntevasta esityksestä ehm, Pari sanaa tästä tuloksesta. Se, että Euroopan unionin tulee investoida lisää välineisiin, välineisiin joita meillä jo on. Pikemminkin tulisi siis käyttää näitä välineitä paremmin kun ne jo ovat olemassa. Samoin tarvitaan parempia yhteyksiä ja tämä kyllä osoittaa, että koordinaatiossa ja yhteistyössä on ongelmia, eikä tämä mikään uusi ongelma ole suinkaan. Sehän on vanha vaiva. Ja Kuinka se teidän mielestänne on? Miksi Euroopan unionissa koordinointi yskähtelee eri aloilla jatkuvasti? Johtuuko se siitä, että jäsenvaltiot haluavat aina tehdä kaiken itse? Eurooppa eurooppalaisen yhteistyön sijaan. Kuitenkin varmasti kaikki haluavat turvallista ympäristöä kansalaisille. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot eivät halua mielellään tietoja jakaa. Tämä on kyllä asia, jota meidän täytyy pohtia, koska ilman yhteistyötä me emme pääse tässä asiassa yhtään mihinkään. Nykyterrorismi osittain johtuu Lähi-idän tilanteesta ja siksi mielestäni meidän täytyy jatkossakin kiinnittää huomiota rajavalvontaan, ulkorajojemme valvontaan, turvallisuuteen ja samalla meidän täytyy pohtia ylipäätään turvallisuuspolitiikkaamme laajemmin. Onko siihen kiinnitetty kylläksi huomiota Euroopan tasolla? Tiedän, että komissio pyrkii pyrkii parantamaan yhteistyötä tällä alalla Euroopassa. Olisiko teille komissiolle suosituksia vai ovatko he jo hyvällä tiellä? Kiitos. Kiitos Sippel. Kiitos. Palaisin siihen, mitä Rova Kinkel puhui näistä toimenpiteistä ja strategioista. Sanoisin sen omin sanoin. No sekin, kun on hyökkäyksiä, niin aina vedotaan sen puolesta, että olisi uusia toimenpiteitä, mutta ikinä ei puhuta selvästä strategiasta. Se, mistä puhutaan, no ensin oli hyökkäyksiä täällä, ne käytettiin tai ne tehtiin käyttämällä ampuma-aseita, joten vahvistettiin ampuma-aselakeja, mutta sitten hyökkäyksessä tapahtui käyttäen veitsiä tai rekkaa ja kuorma on No nyt sitten laitetaan lakeja, jotka liittyvät veitsi, veisten ja kuorma käyttöön vaikkaan Sitten ajateltiin, että terroristit tulevat jostain hullusta pimeästä kolmannesta maasta, mutta erityisesti ensimmäisten hyökkäyksen jälkeen saatiin ovat ihmisiä, jotka ovat pitkään pitkään vuosina ajan asuneet maissamme, tehneet työtä. Maassamme sitten he radikalisoituivat, mutta edelleenkään en näe suurta halua jäsenvaltioissa puhua ennaltaehkäisystä ja kotouttamisesta, integroitumisesta. Ja myös kun puhutaan ihmistä, jotka asuvat pitkään maissa me sitten radikalisoituvat ja lisäksi no niin sanotut yksinäiset suudet ja no tässä puhuttiin esimerkiksi tänään, mutta lisäksi haluaisin muistuttaa ihmisistä kuten Breivik, joten mitä järkeä on rajavalvonnalla? Onko tämä se yksi toimenpide, jota nyt esitellään kansalaisille sinä toimenpiteenä, jota pitää tehdä, joten haluaisin tukea sitä, mitä vieraamme sanoivat, eli että meidän pitää tulla paremmiksi ei vain ennaltaehkäisyssä ja kotoutumisessa, vaan tehdä työtä ennen kuin hyökkäyksiä tapahtuu, joten tarvitsemme asiantuntijuutta, asiantuntijoita, jotka yrittävät saada selville, mitä tapahtuu, joten ehkä tarvitsemme lisää toimenpiteitä, lisää asiantuntijoita, voimme tutustua siihen, mitä tapahtuu, ketkä ihmiset saattavat luoda ongelmia myöhemmin. Ja tietysti, no tämä ei ole uusi viesti, parlamentille täällä, mutta on ongelma tietojenvaihdossa. Sen lisäksi, mitä kollegani Helga Stevens sanoi, niin tämä ei ole kyse ongelmasta vain jäsenvaltojen välillä, ja osoititte sen selvästi. Tämä on myös ongelma jäsenvaltojen sisällä, että eri virastot ja toimijat istuvat omien tietojensa päällä, eivätkä jaa niitä muiden kanssa. Tämä on myös opetus. Valitettavasti jäsenvaltio. Me eivät ole oppineet näistä ensimmäistä hyökkäyksistä, joita oli EU-ssa. E no, jotkut tiedot kyllä, niitä oli, ne olivat olemassa, mutta ne eivät ole siinä paikassa, jossa niistä olisi ollut apua ennen kuin hyökkäys tapahtui, joten selvästi on ongelma, ja tätä ongelmaa ei voida ratkaista vain lakien avulla, vaan lisäämällä tietoisuutta eri toimijoiden parissa, jotta voidaan jakaa tuota tietoa paremmin Joten jos kaikki nämä keskustelut loppujen lopuksi johtaisivat tuloksiin, ei puhuttaisi joka kerta uusista toimenpiteistä, jotka muuten ovat hyvin kalliita, käytämme paljon rahaa kaikkiin toimenpiteisiin, kaikki veronmaksajan rahat käytetään niihin ilman, että voidaan sanoa, että nyt meillä on ainakin hieman enemmän turvallisuutta teille, mutta meidän pitää paremmin oppia, kuten sanoitte, katsomaan kulman yli ja käyttää tehokkaammin sitä, mitä nyt on käytettävissä. Meidän pitää parantaa asiantuntijuutta, käsitellä uusia haasteita, joita saattaa esiintyä jatkossa, ja selvästi meidän pitää lisätä relevanttien tietojen vaihtoja muuten. Luoda, voidaan luoda satoja toimenpiteitä, mikä, jotka eivät kuitenkaan auttaisi. Viimeisenä puhujana Natalie Griesbeck. Merci. Euh. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksesta ja esityksestänne, joka oli hyvin äm, synteettinen, esitteli kaikki tuloksenne. On harmillista, että tämä on vain englanniksi saatavilla tämä asiakirja. Olisin mielelläni lukenut sen äidinkielellä, niin se olisi ollut helpompaa, mutta joka tapauksessa suurkiitokset vastauksista ja tästä johdonmukaisuuden peräänkuuluttamisesta eri eurooppalaisten suunnitelmien osalta. Tässä te korostitte ähm, sirpaloitumista, mikä on äh, hirvittävä turvallisuuden alalla sen turvallisuuden, jota eurooppalaiset peräänkuuluttavat. Minä olen itsestä mieltä, että voimme pitäisi yhdistää. Meillä ei pitäisi olla kokonaista nippua, erilaisia vastauksia, vaan yhteinen strategia, eikä meidän pitäisi jokaisen terrori-iskun ja jokaisen vaikeuden jälkeen suurten vaikeuksien jälkeen näitä osittaisia vastauksia aina keksiä. Meidän pitäisi yhteisesti kerätä myöskin tiedostelutietoa niin, että voisimme koordinoida toimiamme, kuten te hyvin selvästi tässä asiakirjassa toivoitte. Ja meidän pitäisi luoda välineitä, jotka johdonmukaisesti olisivat eurooppalaisia välineitä. En halua jälleen kerran Libyvaliokunnassa tuoda esiin sitä pahoittelua, että eräät meistä yhä suhtautuvat PNR-matkustajatietorekisteriin rekisteriin tietyllä tavalla. Tämähän ei ole vain eurooppalainen väline. Siinä on monia kansalaisiakin toimia yhdistetty mukaan. Sehän ei anna eurooppalaista vastausta vielä, jota olisimme toimineet mitään sitä, että meillä olisi yksi eurooppalainen väline, yksi väline, joka olisi tehokkaampi tässä esityksessä ja uskoakseni sen asiakirjasta löydän myöskin, te korostitte sitä johdonmukaisuuden puutetta, jota on ollut tietyissä tietokannoissa. Te korostitte sitä, että ne eivät tarjoa lisäarvoa tästä aiheesta. Voisitteko ehkä hiukan selventää ajatustanne tai mitä te ehdottaisitte tämän ongelman suhteen? Minkälaisia välineitä te luoisitte, minkälaista johdonmukaisuutta meillä pitäisi olla? Meidän pitää todellakin saada nyt kaikki eurooppalaisen veneeseen mukaan, jos me haluamme tarjota vastauksia kysymykseen eh, siitä, kuinka yhdessä voimme taistella terrorismia vastaan. Ja tässä pohjalla piilevä kysymys, joka todellakin on hyvin vahvasti kansalaisten mielissä, on kansalaisten turvallisuuden takaaminen. Jos me tässä suuressa haasteessa onnistumme, se voi tapahtua vain, jos teemme yhteistyötä, jos meillä on strategia, jos yhdistämme erilaisia toimia, jotka ovat nyt puutteellisia, osittaisia, epäjohdonmukaisia. Tässä oli nyt paljon kysymyksiä, mutta uskoakseni te varmaankin tämän johtoajatuksen saitte mukaan. Kiitoksia. Kiitos nopea kysymys minulta ennen kuin te vastaamaan, joten kiitos raportista ja olen saamaa mieltä edustaja Intervelin kanssa. Toivottavasti voimme käyttää tätä, kun jatkossa keskustelemme tarkemmin siitä, mitä me teemme sillä. Te käsittelette tätä kysymystä, joka on, että mikä on EUn lisäarvo. Ja aivan oikeinkin olette aika jäljellä. Ja tämä kaaviokuva jota pyydän kaikkia katsomaan, on melko paljastava, sillä no, siinä on näitä työryhmiä neuvostossa mainittuna, no, mutta lisäksi on vain pari toimijaa, jotka käsittelevät terrorismin torjuntaa. Uusi komission jäsen, tämä on aika äskettäistä, sitten terrorismin koordinaattori, ja te analysoitte tuota tilannetta melko paljon, eli mitä tämä tekee ja ei tee, ja olemme tietoisia, joten kysymykseni kuuluu, Eikö niin, että on väistämätöntä, tai sanotte tekstissännekin, että, ja siteeraan sanotte, että ei on tekemä työ, ja käytätte sanaa is occasional, satunnaista, joka on ehkä huolestuttavaa joillekin, mutta se on totta. Me ikään kuin kastamme varpaamme tiettyihin kysymyksiin, terrorismin torjuntaan, PNR-kysymykset, rahoituksen jälkittäminen ynnä muuta sopimukset, mutta kysymykseni kuuluu teille, että jos tarkastellaan uutta strategiaa ja EUn lisäarvoa, niin eikö ole väistämätöntä ottaen huomioon ja tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksia primäärisesti ja on moni muitakin syitä, käytännön syitä. Niin eikö ole väistämättä aina tulemaan tällaista höllää kehystä. Ja jos näin ei ole, niin mitä sitten sanotte kertomuksessa, että jos pitää olla tiukemmat kehykset, niin millainen on strategia olisi, mitä me pitäisi tehdä ja mitä ei, mitä kohti pitäisi mennä. Sanotte, että 2005 no, terrorismin torjunnan strategia EUlla oli epäonnistuminen silloin. Jos se epäonnistunut, miksi niin kävi? Ymmärrättekö sillä me kaikki tässä käsitellä meni lainsäädäntöä ja sitten sanotaan, olen samaa mieltä kaikkien kanssa, kaikki sanovat, että älkää laatiko uusia lakeja, tätä nyt se, mitä nyt jo on, mutta suhteessa EU-hun, no PNR, halusimme sen panna täytäntöön, mutta ei ole monia muita osa-alueita, joita pitää identifioida, sillä niitä ei ole monia, jossa olisi tehty paljon. Tämä ei johdu siitä, että me haluaisin vaan, koska me EU. Meillä on oma erityinen roolimme, se on siis kysymykseni. Ja sitten toinen kysymys nopeasti kun niin sanottuja rajoittamisen malleja puhutti siitä, että poliitikot vain laitavat uusia lakeja, koska ihmiset odottavat sitä heiltä, mikä on ymmärrettävää monilla osa-alueilla, että kun on terroristi, en hyökkäystä toimintaa, niin, mutta onko mitään muita malleja, joissa näette, että poliitikot ja muut toimijat toimivat päinvastoin ja valitettavasti pannaan täytäntöön se, mitä on jo olemassa. En nyt pyritä teitä nimellä valtioita, mutta että jos muista toimintamalleista, että mitä kaikki puhuvat siitä, mutta siis sanottuna useimmat poliitikot puhuvat uusista aloitteista, koska sitä ihmiset odottavat heiltä ja haluavat tulla vakuuttuneeksi. Hmm, kiitoksia. Kiitos teille kaikille kovasti näistä esittämistänne kysymyksistä. Tämä osoittaa meille, että tekemämme työ ja tiedon kerääminen tähän yhteen raporttiin tulee hyödyksi ja saa ehkä aikaan pohdintaa, uudelleen pohdintaa ja toivottavasti myös parannuksia. Monia kysymyksiä tässä esitettiin. Yritän vastata mahdollisimman monen ja kollegani vastaa myös joihinkin. Ensinnäkin edustaja Lopes Akilar joka kysyi ähm, oikeuslaitoksen toiminnasta vankiloista, radikalisoitumisesta myös vankiloissa ja siitä, että olisiko jotain hyviä käytäntöjä, joihin voitaisiin paneentua. No tämä menee ehkä hiukan tämän kertomuksemme tai tutkimuksemme ähm, soveltamisen alkupuolelle, mutta mielelläni vastaan kuitenkin ähm, ja tämä tietenkin myös liittyy hiukan Sofiin Feltin huomioon radikalisoitumisesta, sen määritelmästä. Radikalisoituminenhan kuvailee prosessin, joka saattaa päättyä väkivaltaiseen toimintaan. Tästä varmasti olemme yhtä mieltä ja se saattaa johtaa siis terroristi tekoon. Ähm, mm, radikalisoitumisen purkaminen on oikeastaan aika outo termi, deradikalisaatio, koska se ikään kuin toteaisi, että palataan ikään kuin radikaalista ajattelusta ja tutkimukset ovat todenneet, että kun pyritään saamaan ihmisiä luopumaan radikaaleista ajatuksista. Se on hyvin vaikeaa, koska lopputulosta ei oikeastaan voi nähdä. Kyse ei ole niinkään ajattelutavan muuttamisesta, vaan käytöksen, toiminnan muuttamisesta, eli siitä, että luopuu väkivaltaisesta toiminnasta osana radikaalia ajattelutapaa. Usein on hyvin, hyvin surullista nähdä, kun menee vaikkapa vankilaan tai joutuu vankilaan, niin eihän se nyt varmaan ole, että siellä mitään radikalisoituu, mutta kyllä se vaaratekijä on. vaaratekijäksi sitä varmaan voisi kutsua. Ja tämä vähän vaihtelee jäsenvaltioiden välilläkin. Tämä tilanne on jäsenvaltioita, joissa on investoitu ohjelmiin, vankiloissa. Siellä on neuvontaa, voi tavata psykologeja, myös uskonnollisia johtajia. Siellä on erilaisia ohjelmia vankilajärjestelmän puitteissa siis ihmisten tukemiseksi. Ja kun he palaavat sitten yhteiskuntaan ulos vankilasta, niin heidän rehabilitaationsa ja ja heidän tukemisensa, uudelleen integroimisensa osaksi yhteiskuntaa on tärkeää, jotta he pysyvät kaidalla polulla. Ja tämä tuki saattaa olla vaikkapa sitä, että saa apua asunnon hankkimiseksi tai työpaikan hankkimiseksi, koska jos on tuomittu terrorismirikoksesta vaikkapa, niin voi olla hyvin vaikeaa mut mm, ilman apua löytää asuntoa tai työtä. Ja jos äh, palaa heikkoon asemaan, niin äh, vaara on tietenkin suuri. Ja mm, entäpä sitten äh, perheet ja, ja, ja elinympäristö, jotka voivat olla heikossa sosiaalisessa asemassa. Heillä on omat ongelmansa. He saattavat hävetä tätä vankilaan joutunutta perheen jäsentä omassa yhteisössään. Joten tässä on koko joukko erilaisia hyviä käytäntöjä jäsenvaltioissa kyllä, joissa on käynnistetty ohjelmia. Valitettavasti on taas toisaalta myös jäsenvaltioita, joissa tämä äh, tätä toimintaa ei ole. Samoin tämä radikalisoitumisverkosto, öö, siellähän oli muun muassa tällainen työryhmä, jossa pohdittiin asiaa ja juuri öö, ihan eri jäsenvaltioiden edustajat, jotka toimivat kentällä, vaihtoivat siellä parhaita käytäntöjä. Ja sitten Lopes ja pari muutakin mainitsivat öö, terrorismin koordinaattorin. Haluaisitko sinä vastata tähän? Vai? Niin. Eli kun puhutaan tästä terrorismitorjunta torjunta koordinaattorista, tämä on aika mielenkiintoinen rooli. Tähän mennessä hän, hän on saanut hyvin vähän voimavaroja käyttöönsä ja myös hyvin rajallisen toimivallan. Ja kyllä olisi varmasti tärkeää tai tämä työ on tietenkin tärkeää tietoisuuden lisäämiseksi, mutta tämähän on neuvoston alainen hyvin pieni toimisto ja nyt on tietenkin myös komissio osana tätä työtä ja ehkä pitäisi vielä paremmin katsoa, että miten tämä toiminta saataisiin toimimaan näiden komission ja neuvoston välillä. Nyt tähän mennessähän koordinaattori on ollut toimessaan vasta pari kuukautta eikä vielä oikeastaan ole paljon esimerkkejä tästä toiminnasta. Tässä vaiheessa varmaankin vielä liikutaan tilanteessa, jossa on hiukan epävarmuutta siitä, minkälainen rooli kullekin sitten loppujen lopuksi muotoutuu. Mutta jos etsitään strategista ohjeistusta ja neuvontaa, niin sitten tarvitaan kyllä koordinaattori, jolla on vahva mandaatti ja joka voi todella varmistaa sen, että politiikka toteutuu ja että sitä ajetaan eh, siellä, missä tarpeen. Ja eh, Kerkhoven eh, EU-koordinaattorin rooli tähän mennessä on ollut lähinnä tiedottavaa, asioiden nostaminen esiin, tietoisuuteen. Ja tässäkin hän on ehkä hiukan jo oikeastaan venyttänyt oman toimivaltansa rajoja, mutta hänellä ei ole ollut toimivaltaa, ei mandaattia mennä toiminnassaan tätä pidemmälle. Sitten kysymys siitä, miten tällaiset yksinäiset sudet saadaan pysäytettyä, miten saadaan ymmärrettyä, mitä tapahtuu. Tämäkin liittyy niihin kysymyksiin, joita useat jäsenet täällä esittivät, eli radikalisoitumisen syiden ymmärtäminen, mitenkä tämä vaikuttaa ihmisiin, miksi he radikalisoituvat, mitä työntöjä, mitä veto tekijöitä tässä on. Ja meidän täytyy tosiaan olla asioiden edellä, eikä vasta sitten jälkijunassa. Ja olen kyllä hiukan eri mieltä siitä huomiosta, että ei olisi ponnisteltu ennaltaehkäisemisen puolesta. Kyllä meidän mielestämme ennaltaehkäisyyn on paneuduttu kovastikin, mutta kyllähän sitä tietenkin voi olla vähän vaikea ymmärtää, kun ajatellaan ihmisiä, jotka kuuluvat tähän kategoriaan, niin tässä tarvitaan ensin tällainen luottamussuhde ennen kuin tietoa ehkä voidaan saada, joten tämä vie oman aikansa ja sitten meidän on tärkeää todella näitä työntö- ja vetovaikutuksia ymmärtää, eikä ole olemassa vain yhtä tilannetta tai yhtä profiilia, tilanteet ovat erilaisia, mutta yleisellä tasolla kuitenkin voimme tunnistaa tiettyjä vaaratekijöitä ja niihin tulisi tietenkin investoida niiden tutkimiseen. Ja sitten yksi asia eh, on tietenkin myös se, että politiikassa sitten otetaan tutkimustieto huomioon. Ja yksi uusi ymmärrys, joka tässä on auennut, on se, että on olemassa suhde ihmisten mielenterveysongelmien välillä yhtäältä ja sen välillä toisaalta, että heihin on helppo vaikuttaa. He ovat haavoittuvampia tällaiseen vaikutukseen ihan kognitiivisesti ja data ihan osoittaa, että jopa 60 prosenttia terroristitutkintaan liittyvistä epäilyistä ihmisistä on saattanut kokea jossain vaiheessa elämänsä mielenterveysongelmia ja ovat näin ollen olleet sosiaaliviranomaisten tai mielenterveystoiminnan piirissä, mutta ovat ehkä luopuneet sitten hoidosta tai terapiasta, mm, eikä heillä siis ole todellakaan mitään pieniä mielenterveysongelmia, vaan todella vakavia ongelmia, joten näiden taustatekijöiden ymmärtäminen on hyvin, hyvin tärkeää. Sitten äh, äh, Sargentini kysyi uhasta tai ongelmasta siihen, että tulee tällaista väsymystä tai mielenkiinnon puutetta. Ja se kyllä todella on yksi äh, pitkän aikavälin uhka arvioidemme kysymyksistä, nimittäin se, että täytyy olla näitä trendiä analyysejä. Täytyy ymmärtää, minkälaisia trendejä saattaa olla tuloillaan ja täytyy ymmärtää vaikkapa se, että rikollisuus saattaa liittyä tähän laajempaan kuvioon ja siihen, minkä näköistä haavoittuvuutta yhteiskunnassamme on, jota tulisi korjata. Ja kun sitten puhutaan tästä ennaltaehkäisystä, niin, niin kuinka ajankäytön suhteen nyt sujuu puheenjohtaja, kun meillä on niin valtavasti näitä kysymyksiä? Kaikkia kiinnostaa tämä kertomus seuraava kohta 11.30, minuuttia, 11.20 seuraava kohta, eli 9 minuuttia. Tässä pitää olla hyvin tarkkoja täällä valiokunnassa. No, siksihän minä teiltä kysynkin neuvoa tähän puheenjohtajaan. Ja tässähän meiltä myös kysyttiin, että jos tapahtuu uusi isku, miten voitaisiin nyt sitten estää se, että mennään, langetaan saman ansaan kuin aiemmin, että sitten vaaditaan taas uusia toimia, joita itse asiassa ei tarvita, mutta kun poliitikot mielellään kansalaisille näyttävät, että, että kyllä tässä toimitaan tässä mielestäni kyllä vahva viestintäpolitiikka on aivan välttämätöntä. Eli usein äh, tulisi sitten äh, tiedottaa niistä uhista, joita meihin kohdistuu, mihin toimiin on ryhdytty, miten kaikkea ei voi estää, ei voi sataprosenttisesti taata turvallisuutta ja aina varmasti on myös kyllä parantamisen varaa, mutta pikemminkin tulisi ehkä korostaa tässä viestintästrategiassa sitä, että työtä tehdään uusien eh, toimien eh, kehittäminen, joita edes kentällä tätä työtä tekevät tahot eivät toivo, on täysin turhaa. Eh, kun sitten ajatellaan aikaa ennen New Yorkin isku, lukuja ja sitten, että mitä on opittu sen jälkeen. Tuntuu siltä, että ei tässä kyllä ole opittu juurikaan mitään, vaan samaan ansaan langetaan jatkuvasti ja yhä uudelleen. Eli se, että nopeasti pitää vastata jotenkin, kun isku tapahtuu sen sijaan, että pyrittäisiin kitkemään pitkällä aikavälillä tätä toimintatapahtumasta. Yksihän syy esimerkiksi on radikalisoituminen, sitten väkivaltaisen ääriajattelun ennaltaehkäisy on hyvin vaikea. Esimerkiksi Atlantin toisella puolella eh, on nyt vallassa hallinto, joka eh, ei enää pyrikään torjumaan väkivaltaista ääriajattelua ja ääriliikkeitä, vaan ainoastaan väkivaltaista islamismia. Ja näin voi syntyä taas ihan uutta radikalisoitumista. Eli vaikuttaa kyllä siltä, että vaikea on oppia menneisyyden virheistä. Ja toki me nyt sitten näemme, miten esimerkiksi voidaan parantaa tiedon, tietojen vaihtoa. Tätä on kovasti korostettu. Ja ehkäpä kollegani voi sanoa muutaman sanan sen tästä. Haluaisitko? Yes, thank you. Uh... Kyllä, kiitoksia lisätäkseni siihen, mitä äh, sanoit liittyen eri opetuksiin, joita olemme saaneet, uskoakseni myöskin on hyvin tärkeää mm, huomata, että kun äh, puhumme jäsenmaiden ja jäsenmaiden toimijoiden kanssa, he tuovat esiin sen, että eräissä länsimaissa huomaamme sellaisen terrorismin aallon, joka on aivan erilainen kuin itäisissä maissa tapahtuva terrorismi tai väkivaltainen uhka. He tuovat esiin esimerkiksi oikean oikeiston ääriliikkeiden väkivallan, joita pelätään. Tässä yhteydessä meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, kuinka voimme vertailla näitä kahta ilmiötä, kun pyrimme Euroopan unionin politiikkaa laatimaan. Sen pitäisi kattaa ainakin mahdollisimman paljon näitä eroja, joita on havaittu. Muutama sananen liittyen dataan ja tietokantoihin ja turvallisuuteen. Edustaja Albert mainitsi, että välillä on sellainen tunne, että tarkastellaan 29 erilaista ympäristöä Euroopan unionin sijaan, mutta en ole samaa mieltä tässä. Se monimutkainen kuva, jonka piirsimme Euroopan unionin tason hallinnasta, voisimme vastaavan piirtää 28 jäsenmaasta ja nämä kuvat olisivat hyvin erilaisia keskenään. Monilla tavoilla hyvin erilaisia, eri tavoin järjestettyjä, erilainen oikeudellinen konteksti ja tämä eroavaisuus tekee itsessään vaikeaksi, ei vain jäsenmaiden sisällä, vaan myöskin jäsenmaiden välillä harjoittaa lähempää yhteistyötä, eli me pääsen näistä esteistä siis yli. Eli kokonaiskuva on vielä monimutkaisempi, kun tarkastelemme eri toimijoita ja pyrimme auttamaan heitä terrorismin vastaisessa taistelussa. Jos me keskustelemme virastojen ja muiden toimijoiden kanssa kuva muuttuu vielä monimutkaisemmaksi ja on monimutkaista nähdä, kuinka voisimme harmonisoida tai saattaa samoille linjoille näitä toimia. Ja seuraava vastaus liittyy myöskin tähän monimutkaiseen kuvaan. Data ja tieto, niitä kerätään eri syistä ja luonnollisesti välillä jälkikäteen havaitaan, että meillä olisi ollut tietoa, joka olisi voinut auttaa torjumaan terrori-iskua, mutta tämä ei aina ole sellaista tietoa, jota olisi juuri tuohon tarkoitukseen kerätty aikanaan. Ja koska konteksti on hyvin monimutkainen, ei vain jäsenmaissa, vaan kaiken kaikkiaan, tulee olemaan vaikea tehtävä saattaa oikea tieto oikeaan aikaan oikeille ihmisille. Kuitenkin tämän todettua niin sanoisin, että voisimme pohtia eräitä seikkoja, erityisesti mitä tulee uusien tietokantojen rakentamiseen. Me havaitsemme, että suurin osa välineistä rajaturvallisuuteen liittyen ovat sellaisia, että niitä ei ole luotu vain terrorismin taisteluun. Niillä on monia tarkoituksia. Ja ehkäpä jos me haluaisimme todellakin vahvistaa terrorismin vastaista taistelua. Olisi hyvä vastata tällaisiin kysymyksiin. Mikä olisi paras järjestelmä terrorismin vastaisessa taistelussa tai terroristi-iskujen torjumisessa kaikkien muiden mahdollisten tavoitteiden lisäksi? Ja nyt monissa tapauksissa ratkaisu voitaisiin esittää ja voimme sitten arvioida sitä ja mitä tarkoituksia – tällainen voisi palvella. Eli tämä on jotakin, mitä voisimme pohtia. Ja tämän lisäksi kyseessä ei ole vain data ja data tietokannat, vaan myöskin tiedon parissa tekevät, työtä tekevät ihmiset. Meille olemme arvioineet sitä, kuinka paljon resursseja tämä työ vaatii jäsenmaissa ja minkälaista pätevyyttä vaaditaan ihmisiltä, jotka ovat mukana terrorismin vastaisessa työssä jäsenmaissa. Yleisesti ottaen voimme todeta, että on erilaisia talousarvioita, ehm, kooltaan erikokoisia budjetteja eri jäsenmaissa. Niitä on voitu leikata talouspaineiden vuoksi. Välillä nämä jäävät enemmän taustalle, sitten ne tulevat esiin enemmän, mutta tällainen pätevyys ei ole jotakin, mitä voidaan hetkessä oppia. Kyseessä on kokonainen prosessi, tulee investoida ihmisiin ja heidän taitoihinsa. Kuten mainittua, me emme tutkineet sitä, missä määrin ihmiset ovat nyt tehtävien tasalla, mutta olisi ehkäpä mielenkiintoista saada parempi kuva asiasta tarkastella sitä, mitä eri jäsenmaissa asioille tehdään, kuten edustaja Entveld mainitsi. Ja olisi mielenkiintoista tehdä tämä myöskin enemmän tavoitteeseen keskittyen, pohtia sitä, mitä eri jäsenmaissa tehdään, niillä välineillä, joita Euroopan unioni on tarjonnut ja joita on jäsenmaiden tasolla olemassa. Kiitoksia. Kiitos molemmille tehdystä työstä oikein paljon. Usein laaditaan raportteja ja paras kohteus on, että tulemme käyttämään tätä, sillä kuten mainittua, niin tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu, että siitä mikä roolimme on, ja mielestäni meillä on hyvin vahva rooli. Kysymys kuuluu, että miten tätä viedään eteenpäin, ja puhuttiin siitä, että pitää täytäntöön se, mitä meillä on, mutta meidän pitää tietää, mitä tässä nyt ollaan paremmassa täytäntöön, ja niin paljon monia muitakin kysymyksiä. Tässä on paljon tekstejä, joita voimme käyttää, joten kiitoksia kovasti raportista, niin vieläkään kollegat täällä on paperiversioita saatavilla, joita voitte ottaa kiitos vielä molemmille kovasta työstä. Ja kollegat, siirrymme sitten suoraan seuraavan kohtaan. Tiedämme, että se poistuvat, koska nyt on torstai, mutta kaksi tärkeää kohtaa vielä. Hienoa, että viimeinkin voimme käydä ensimmäistä keskustelua ja saamme raportointia tästä Schengeniin liittyviä asioita valvoista työryhmästä. Muistutuksessa kollegat niille teistä, jotka eivät tätä tunne. Liven koordinaattorit perustivat tämän työryhmän live valikunnan sisään, jota voitaisiin paremmin täyttää Schengenin hallinnointia tehtävämme. En usko, että kukaan on siltä, että tarvitsemme tätä erityisesti nyt ymmärtääksemme, mitä on tapahtumassa, ja jotta voimme valvoa muutoksia Schengen-alueella. Joten nyt on ensimmäinen kerta, kun saamme raportin työryhmän työstä. Toivottavasti tämä tapahtuu sitten jatkossa säännöllisemmin. Haluaisin kiittää Carlos Coelioa siitä, että hän otti vastaan työryhmän puheenjohtajan tehtävättä. Kiitos myös tehdystä työstä. Hänellä on pitkää kokemusta tällä osalla, joten Carlos, olepa hyvä, jos voisit esitellä työryhmän toimintaa. Kiitos. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, työryhmä perustettiin, kuten sanoitte, varmistaakseni että tämä talo saa kaikki keinot käyttöönsä harjoittaakseen demokraattista valvontaansa. Luonnollisesti mielelläni raportoin valikunnalle niin usein kuin tarpeen ja niin paljon kuin haluatte. Kuten tiedätte viime kaudella ja neuvostojen jälkeen neuvostojen parlamentti onnistui hyväksymään uuden Schengenin arviointimekanismin. Tämän mekanismin myötä onnistuimme takamaan, sitten parlamentti saisi täydet tiedot näistä kysymyksistä ja että se pääsisi käsiksi asiakirjoihin mukaan lukien salaiseksi luvitellut asiakirjat, kuten arvioinnit ja suositukset jäsenvaltioille. On hienoa sanoa, että nyt Meillä on tulossa viides kokous ja olemme saavuttaneet jo tiettyjä tuloksia. Ensinnäkin komissio on jo nyt tarvassa parlamentille suullisia briefauksia, miten se on arvioinut kaikkia Schengenin arviointimekanismin osa-alueita, eli ulkorajat, yhteinen viisumipolitiikka, Schengenin tietojärjestelmä, tietosuoja, poliisiyhteistyö ja palautukset. Ensimmäinen näistä tilaisuuksista keskittyi Kreikan ja Kroatian ulkorajoihin. Toiseksi näiden briefauksien jälkeen parlamentti tulee laatimaan ensimmäistä kertaa kertomuksen siitä, miten Schengen toimii. Kolmanneksi olemme ryhtyneet toimivarmistaaksemme, että saaksi luokitellut asiakirjat ovat saatavilla tämän talon jäsenille turvallisessa salissa Euroopan parlamentissa. Ja neljänneksi viimeiseksi olemme lähempänä nyt sitä, että saamme kaikki asiakirjat Euroopan komissiolta. Mutta näin ei ole vielä. Kuten tiedätte, eilen Euroopan komissio ehdotti kolmatta kertaa sitä, että sisäiset rajatarkastukset pitkitettäisiin Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Tämä on viimeinen kerta, kun komissio voi tehdä tuollaisen ehdotuksen perustuen maahanmuuttokriisiin. Lähes kaksi vuotta on kulunut sen jälkeen, kun alettiin ottaa uudelleen käyttöön sisäiset rajatarkastukset. Vuosi on kulunut sen jälkeen, kun viisi valtiota samanaikaisesti otti käyttöön sisäiset rajatarkastukset. Lähes puoli vuotta on nyt kulunut siitä, kun määräaika, jonka komissio asetti neuvoston hyväksynnästä, jotta Schengen palautettaisiin takaisin normaaliksi. Mutta tässä sitä nyt ollaan sanoisin, että tämä on aika huolestuttavaa, mutta parlamentilla ei ole tässä täysivaltuuksia. Meillä ei ole ajatustakaan siitä, mitä on meneillään näillä sisärajoilla, kun mitään tietoja ei meille lähetetä tästä. Muistattekin ehkä, että aikaisemmin tänä vuonna tässä valiokunnassa minä pyysin, että komissio selittäisi, että miten voimme arvioida, josko kyllä vai ei näitä tarkastuksia tarvitaan, jos meillä ei ole noita tietoja? Paljonko valvontaa näissä maissa tapahtuu? Paljonko tarkastuksia? Paljonko laittomia maahanmuuttajia estimme tulemasta? Minkä tyyppistä tarkastusta ja valvontaa tehdään? Mikä on taloudellinen vaikutus? Nämä kysymykset ovat edelleen valideja. Lähes viisi kuukautta on kulunut. Ja parlamentti ei ole vieläkään saanut tietoja. Itse asiassa EU Observerin toimittaja onnistui pääsemään käsiksi näihin asiakirjoihin ensimmäis, ennen Euroopan parlamenttia. Puheenjohtaja loppuun sanoisin vielä, että olen kirjoittanut komissiolle ja siis komissiosen ja vaatin, että nämä tiedot lähetetään meille, mutta uskon, että nyt on korkea aika moniselle pyynnölle tältä valiokunnalta. Sen takia pyydän, että hyväksyt sitten tähän lähdetään kirje kiireellisesti valiokunnan puolesta. Mielelläni raportoi, että olemme ryhtyneet toimimaan varmittaaksemme, että Euroopan parlamentti voi paremmin puolustaa Euroopan kansalaisten arvostamia saavutuksia Schengeniä ja vapaata liikkuvuutta. Kuitenkin paljon työtä on vielä edessämme. Kiitos. Very much, Carlos. And before I... Kiitos Carlos ennen kuin Silvi ja Budi pääsevät vauhtiin, niin sanoisin, että se mitä sanoit oikeuttaa täysin päätökseen, ja ryhdymme, että tuo työryhmä perustetaan, jotta siinä voitaisiin keskittyä Schengen-alueeseen. Toiseksi varmasti muutkin tätä korostavat, että kirjoitan kirjeen komission jäsenelle heti, jotta saamme jäsenvaltiokertomukset, koska meillä ei kertoa, mitä tapahtuu, ja sitten laadimme tästä vastuullisuusrakenteen. Me emme nyt tiedä, mitä tapahtuu, ja meidän pitää tietää, joten ne, jotka ovat skeptisiä siihen, että annetaan uusi työryhmä, niin varmasti ovat samaa mieltä siitä, että meidän pitää keskittyä tarkkaan tähän osa-alueeseen nyt, jotta on vastuurakenne, jonka me rakennamme. Kiitoksia kovasti tästä. Eli kyllä, laadimme tuon kirjan heti ja nyt annan puheenvuoron Silvigiomille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja viimeisenä SND-ryhmän edustajana tänä aamuna, mutta myöskin yleisen äh, kiinnostuksen vuoksi haluaisin Carlos Coelhoa kiittää tästä työstä, jota olemme tehneet työryhmässä. Uskoakseni myöskin ähm, muiden jäsenten, kiinnostuneiden jäsenten äh, työn panoksen ansiosta näin oli. Tämä on ollut hyvin merkityksellistä työtä, erityisesti tämä toinen osa. Ja omalta osaltani haluaisin yhtyä valiokunnan puheenjohtajan sanoihin, todeten, että tuen tätä aivan perusteltua tietoihin pääsy ajatusta. Schengenin tietojärjestelmässä on mukana tietynlaisia tietoja, palautuksia ja muuta, jotta on täysin perusteltua, että me parlamentti olemme tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Paljon kiitoksia tästä työstä. Uh, Kiitos Silvi sitten Budil. Kiitos oikein paljon. No, minäpä odotan, että saatte kuulokkeet päähän kaikki. Ainakin esittelijä. Minä olen ihan täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää työtä, joka täytyy tehdä, siis tämä seuranta täytyy meidän hoitaa omalta osaltamme. Ehkäpä sananen äh, komission tämän viikkoisesta äh, arviosta. Minun maanihan äh, on pyytänyt nyt vielä viimeistä kertaa, viimeistä kertaa kun se ylipäätään mahdollista, jatkaa rajavalvontaa kuusi kuukautta. Itse asiassa Ruotsihan poisti nyt äh, Tanskan rajalta äh, valvonnan, mutta nyt on muita toimia käynnissä. Eli kun äh, komissio on arvioinut näitä väliaikaisia rajatarkastuksia, niin komissio katsoo, että ne ovat olleet suhteellisia, niitä on toteutettu vain tarpeen mukaisesti, ne ovat olleet rajoitettuja ja pyrkineet todella välttämättömissä tilanteissa parantamaan nämä tilannetta. Kun taas sitten ajatellaan suuren yleisön tai ihmisten mahdollisuutta päästä rajojen yli, niin komissio on sitä mieltä, että ongelmia ei ole ollut. Itse kun käyn Etelä-Ruotsissa, joudun menemään sinne Kööpenhaminan kautta ja monta kertaa on mennyt hyvin pitkään aikaa. Se on ollut hyvin vaivalloista ja etelä-ruotsalaiset ovat kovasti valitelleet, yritykset, viranomaiset, kaikki ovat valitelleet sitä, että tämä on ollut hyvin suuri rajoite ihmisten vapaalle liikkuvuudelle Tanskan Kööpenhaminan siis ja Ruotsin Malmön välillä. Kuitenkin Kuitenkin nämä kaupungit ovat hyvinkin yhteen kasvaneita yhteen liittyneitä. Eli komissio on suhtautunut, suhtautunut hyvin myönteisesti näihin rajoituksiin rajoillamme siitä huolimatta, että ne ovat kyllä mielestäni aiheuttaneet aika paljon vaivaakin, eikä tällaisiin vastaaviin toimiin mielestäni voi kyllä turvautua tulevaisuudessa kovinkaan kevytmielisesti. Parlamentin täytyy huolehtia siitä, että tähän turvaudutaan vain hyvin rajoitetuissa tapa- tapauksissa ja että valvotaan su- suhteessa sen tuomaan hyötyyn, ettei siihen kevyesti ryhdytä. Kiitos. Kiitos Budil ja selit, mitä tapahtuu Ruotsissa, kun on tuo silta ja kaikki. Ja tämä osoittaa, miten paljon kiinnostusta ja hämmennystä on. Ihmiset pohtivat, mitä nyt tapahtuu Schengenin kanssa oikein. Tämä perustelee täysin meidän lähestymistapamme, eli me tarvitsemme tuon lisäkapasiteetin ja tuon työryhmän sen myötä ja asiantuntijan, joka ottaisi tuon tehtävän käsiteltäväksi joten kirjoitamme heti tuon kirjeen. Lisäksi raportoin takaisin koordinaattoreille. Yksi lyhyt anteeksi pyyntö, no jonkun pitää nyt olla esitystävä torstaina näin myöhään. Anteeksi Carlos, Budil ja Silvi, mutta hienoa, että olette vielä täällä. Keskustelemme tästä sitten seuraavassa live-kokouksessa paremmassa esityslistan osiossa ja otan tämän esille myös koordinaattoreiden kokouksessa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meille nyt, joten kiitos Carlos. Kiitos kollegat. Mennäänpä viimeiseen kohtaan esityslistalla, joka on toinen tärkeä kohta, korruption torjuntakertomus. Muistattekin ehkä, että ai eikö herra Onidi ole paikalla, hän on tulossa. No, meillä pitäisi olla tällainen, he ovat tulossa, fraasi. No, ehkä menemme liian nopeasti, 11.33 on kello. 11.50 sen piti olla tämän kohdan, no. Ei se nyt ole huono asia, jos mennään nopeasti eteenpäin, mutta sitten tarvitaan kuitenkin puhujat paikalle odotellaanko 10 vaille 12, onko tällaista enää ketään jäseniä paikalla? Kyllä, kyllä. Sofi, oletko vielä täällä? Jäätkö tänne 10 vaille 12? Sorry, I don't want to put you on the spot. Sylvie, can you... Entä Silvi? Ellen ole ainut, joka jää, niin voin kyllä mielelläni jäädä paikalla. Teidän sanon tietenkin hyvin miellyttävä myöskin puheenjohtaja. Yeah, but what if he comes out of Oh, Mr. Onidi is on the way. Herra Onidi on tulossa. No, tässä voitaisiin käydä filosofista keskustelua. Mutta tämä meni suorana verkkoon. Mutta hän on tulossa. En nyt halua keskeyttää kokousta, sillä hän voisi tulla hetkenä minä hyvänsä. Joten pidetään hyvin pitkä, kiusallinen hetki tässä. No, olen tottunut siihen. I can't entertain you for this moment. We just have, I think, just to save the blushes of my colleagues as well. Mä en nyt halua alostuttaa kollegoita, joten pidetään tauko. 10 vaille 12 asti. Colleagues, can we just have a short informal break till 11.50, which will... Muodollinen tauko 11.50 asti, jotta tämä kiusallinen hetki ei enää jatku. Ah, hän tulee viiden minuutin kuluttua. Tarkistaisin vielä ennen kuin hän tulee viiden minuutin kuluttua, niin meillä on Timmermansin kirje, joka on lähetetty, oletteko nähneet sen? Oletteko kaikki katsoneet sitä? Selvä. Kuka ne kuuntelee? Kyllä, olette kaikki nähneet sen hyvää. Colleagues, thank you for your patience. Um, Kiitos kärsivällisyydestä kollegat. Äh, herra Onidi on paikalla vielä muistutukseksi nopeasti. 25. tammikuuta Franz Timmermans äh, kirjoitti minulle takaisin tästä korruption torjuntatyöstä, jota komissio tekee olen lähettänyt tämän kirjeen teille eteenpäin. Jos et ole saanut sitä, niin kertokaa. Pyydän, niin saatte kopion siitä. Siinä kirjassa hän osoitti, että EUn korruption torjuntakertomuksen jatkuva julkaiseminen ei ehkä ole paras tapa toimia, ja hän antoi sitten perustelunsa siihen, kuten tiedätte, me ja minä olen jatkuvasti vedonnut komissioon sen puolen, että se julkaisisi toisen EUn korruption torjuntakertomuksen vuonna 2016. Olemme kaikki samaa mieltä, että se olisi hyvä väline Joten pyysimme, että herra niin turvallisuudesta vastaavan pääosaston varajohtaja voisi kertoa meille näistä perusteluista pääkohdittain. Kiitos äh, parmiten jäsenille, jotka eivät tänne ymmärrä, että on torstai. Mutta kiitos, että jäitte paikalle. Herra Onidi, voisitteko puhua tästä? Kiitos, että tulitte paikalle. Thank you, Chair. Thank you very much for Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta. Kiitokset myöskin äh, alustuksesta. Olen varma, että me löydämme muitakin mahdollisuuksia keskustelulle niin, että enemmän jäseniä voisi osallistua tähän keskusteluun ja käsitellä tätä tärkeää kysymystä. Uskoakseni tässä kyseessä on alue, jossa perinteisesti parlamentti on ollut hyvin suurena tukena tukenut aloitteita, joita ollaan kehitelty eri vuosien aikana komissiossa. Ja uskoakseni eh, ensimmäisen varapuheenjohtajan kirje korosti hyvin paljon sitä tärkeyttä, joka painostuksen jatkamisella on, eh, kuinka tärkeää on keskittyä korruption vastaisiin toimiin ja hyvin laajalti käsitettynä sellaisiin. Tässä meillä on monien lainsäädännöllisten eh, aloitteiden sarja. Niitä on tulossa korruptiovastaisen toiminnan alalla komissiolta ja monissa ulottuvuuksissa. Meillä on uutta rahanpesuvastainen direktiivi ja niin edespäin. Uusia asioita, joita olemme tehneet yhdessä, myöskin varojen jäädyttämisen osalta uusi aloite ja me käymme keskusteluja Ähm, sellaisiin äh, takavarikointiin, jotka tapahtuvat muihin syihin kuin tuomioihin. Meidän pitäisi yhteisymmärrys näissä löytää yhdessä. Ja korkean tason keskusteluja, jota me käymme äh, taloudellisten intressien suojaamisessa, Euroopan unionin intressien suojaamisessa, vaatii monia virtoja, ei vain vuosikertomuksen, vaan myöskin äh, direktiivin, joka tuli viime kesänä kehitys, jota kaikki odotamme tältä työltä ja lopultakin positiivinen liike ähm, liittyy Euroopan äh, yleisen syyteen virastoon, joka tulee olemaan ensimmäinen askel tällä saralla myöskin eh, kansallisen lainsäädäntöön saattamisessa meillä oli mahdollisuus kertoa teille eh, tämänhetkisestä tilanteesta hiljattain ja myöskin julkisten hankintojen yhteydessä tehdystä työstä. Te mainitsitte myöskin lainsäädännön siihen liittyvän keskustelun tässä uskoakseni eh, yksi teema, jonka olette usein tuoneet esiin, on väärinkäytösten paljastajien suojelu ja se, missä määrin väärinkäytöksien paljastajia voitaisiin käyttää. Tämä on toinen hyvä esimerkki alasta, jossa me arvioimme näkökantoja ja jolla me pian saamme aloitteen esiteltyä. Mitä tulee korruption torjuntaan kertomukseen, ja seurantaan, koska se on tämän päivän aihe. Aivan aluksi minun täytyy pahoitella, minun täytyy pahoitella koko toimielimemme puolesta. Todennäköisesti me olisimme mielellämme keskustelleet tästä asiasta hiukan enemmän etukäteen teidän kanssanne liittyen eri tapoihin, joilla voisimme työtä parantaa. Vaikka kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että kun ensimmäinen kertomus vuonna 2014 julkaistiin. Se oli itse asiassa fantastinen väline, joka teki meille mahdolliseksi yhdessä tarkastella korruption vastaisia toimia läpi koko kentän jäsenmaissa ja se auttoi meitä monella tavalla parantamaan sitä tapaa, jolla me itse asiassa näitä ponnistuksia arvioimme ja joilla kohdistamme toimintamme olemassa oleviin heikkouksiin. Luonnollisesti tällä alalla on vielä paljon heikkouksia olemassa. Mikä sitten on saanut meidät äh, muuttamaan hiukan lähestymistapaamme? Me olemme nähneet äh, keskustelun kuluessa kertomusta laadittaessa, että meillä oli mahdollisuus äh, viimeisten kolmen vuoden ajan saada aikaan suuria edistysaskeleita siinä, kuinka arvioimme eh, työtä, mitä tulee indikaattoreihin, metodeihin, joita on käytetty ja kapasiteettimme. Näin me pystymme keskittymään konkreettisiin heikkouksiin ja olemaan yhteyksissä eri tasoilla jäsenmaihin niin, että näihin puutteisiin löydettäisiin ratkaisut. Päätös, joka tehtiin siitä, että tänä vuonna emme kertomusta julkaisisi, vaan että pikemminkin täysin hyötyisimme tästä ohjausjaksosyklistä perustuu uskoakseni hyvin paljon sille tosiasialle, että me haluaisimme siirtyä kertomusten antamisesta laajempaan suositusvaiheeseen. Ja me uskomme, että me parhaiten näin voisimme toimia ja että kapasiteettimme olisi kaikkein vahvin muutokseen kannustamisessa, jos me tämän toteuttaisimme muodollisen ja todennäköisesti vahvimman välineemme kautta, joka meillä on käytössämme, niin että voisimme saada muutosta aikaan talouden ja säätelyn muutosten kohdalla. Tästä syystä me korostamme korruption torjuntaa enemmän tässä ohjausjaksossa. Te olette nähneet, että helmikuussa 27 ähm, jäsenmaasta sitä, sillä yhtä jäsenmaata koskee erityismenettely. 13 oli maakohtaisissa kertomuksissa tuonut melko paljon korruption torjuntaa esiin ja kuvaili äh, tarvittavia toimia torjunnan vahvistamiseksi. Ja heidän kapasiteettinsa korruptiota vastustaa tuli esiin ja te 17. toukokuuta eli hyvin pian tulette näkemään, että tämä tulee myöskin heijastumaan tietyissä maakohtaisissa suosituksissa. Maakohtaisissa suosituksissa, joita annetaan jotka saavat kaikkein mahdollisimman korkeimman huomion ja toivoaksemme myöskin ne ovat paras mahdollisuus johtaa nopeisiin muutoksiin jäsenmaissa, jotka ovat kyseessä. Eli olkaa hyvät, älkää tässä päätöksessä olla antamatta muodollista kertomusta – korruption vastaisesta taistelusta näe mitään väärää. Me todennäköisesti muutamme tämän kaikkein vahvimmaksi välineeksi, joka meillä on. Tämä on jotakin, minkä me otamme hyvin tosissamme, mutta se ei tarkoita sitä, että me lähestymistapaa analyyttisen arvioinnin suhteen muuttaisimme. Tässä yhteydessä me tulemme yhä käyttämään samoja välineitä toimielimme sisäisiä välineitä, mutta myöskin käytössämme olemia verkostoja, joita meillä on jäsenmaissa, edustajien verkostossa, mutta myöskin laajemmassa verkostossa, mukaan lukien kansainväliset organisaatiot. Tämä ei tarkoita sitä myöskään, että me lähestymistapamme pysäyttäisimme tai muuttaisimme sitä jonkinlaiseksi tukitoimeksi niin, että kaikkia jäsenmaita auttaisimme mm, korruption torjunnassa. Luonnollisesti tämähän vaatisi taloudellista tukea, kapasiteettien rakentamista, mutta myöskin mm, sitä vahvaa työtä, jota olemme vuosia rakentaneet parhaiden käytänteiden vaihtoa ja muuta läpi koko kentän. Toivottavasti nyt toin tähän pohdintaan hiukan tietoja siitä, kuinka korruption torjunnan työn taustalla ajatellaan ohjausjakson suhteen. Ja luonnollisesti jatkuvuuttahan on. Sitä on niin paljon olemassa, että me teemme jo töitä tällä hetkellä seuraavan ohjausjakson parissa. Luonnollisesti myöskin niin, että olemme hyvin vahvan, kattavan analyyttisen pohjan laatineet ja pohtineet tilannetta kaikissa jäsenmaissa. Kiitoksia. Kiitos kovasti. No nyt on torstai, pahoittelut. Meillä on nyt ehdotus siitä, miten voisimme toimia ja kysyn edustajilta myös, mutta herra Radevintevelt ja edustaja Javor ovat tässä listalla. Silvi, puheenvuoro myös selvä. Ja tämä otetaan edustaja Radevista. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa herra Unidi, 2014 helmikuuta komissiolta on virallinen julkilausuma, jossa ilmoitetaan, että korruptio on edelleen haaste Euroopalle. Se koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita ja korruption torjuntaa tulisi priorisoida jäsenvaltioissa. Tuolloin, tuolloinen komission jäsen Malmström raporttia esitellessään totesi, että ei meidän tarvitse tehdä mitenkään eksplisiittisesti selväksi, etteikö tarvittaisi lisäraportointia. No, komissio teki sitten toisen korruption kertomuksen, jossa puhuttiin myös laajasta korruption torjuntastrategiosta. Jos komissio itse toteaa, että Euroopan unionissa on korruptiota, niin miksi vain Romania ja Bulgaria monitoroidaan? Komissio eh, on jatkuvasti todennut, että toista kertomusta ei eh, tehdä, mutta Romanian ja Bulgarian eh, monitorointikertomukset kyllä tulevat jatkossakin. Eikö tässä kohdella jäsenvaltioita eri tavoin? Kiitoksia. Kiitos. Kiitos herra Onidi. Ensinnäkin en epäile ollenkaan sitä, etteikö komissio olisi vähentänyt toimiaan korruption mutta minusta on hyvin suuri pettymys, että komissio on valinnut olla laatimatta kertomuksen. Sillä se antaa siitä, että korruption torjunta on vain hallinnollista toimintaa, että voidaan huolehtia virkamiestasolla, mutta se on hyvin poliittinen kysymys. Sitä pitäisi keskustella täällä Euroopan parlamentissa perustuen Euroopan komission vuosikertomukseen, sillä me pidämme keskustelusta kyllä, toki, mutta lisäksi on myös lainsäätäjiä. Meitä pyritään hyväksymään lainsäädäntöä ja viemistä eteenpäin. Ja sitten sanotaan, että no voitteko kumileimata tämän lain ja me hoidamme loput, niin no se nyt ei ole oikea tapa toimia. Euroopan unionin poliittinen yksikö tarvitaan poliittista keskustelua ja toiseksi, että otatte mukaan ohjausjakson, no se on itsessään hyvä asia, mutta sekään ei riitä, sillä korruptio ei vaikuta pelkästään talouteen ja rahoituspuoleen, vaan kuten on huomattu hyvin konkreettisesti, ja se on nähty käytännön esimerkkejä EU-ssa myös, eli että se vaikuttaa valtavasti demokratian oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin. Ja tässä on läheinen yhteys itse asiassa näiden uhkien kanssa, jotka liittyvät näihin ilmiöihin ja korruption välillä, joten en ymmärrä, laaditte niin monia kertomuksia koko vuoden aikana ja miksi sitten tämä pitää vetää pois, joten vetoaisin komission voimakkaasti, että se ajattelisi tämän uusiksi, kääntäisi kelkkansa ja viitan tässä myös puheenjohtajamme. Itse asiassa me hyväksyimme ehdotuksen viime vuonna, joka käsittelee demokratiaa, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteessa ehdotimme, että Euroopan komissio yhdistäisi nämä kaikki vuosikertomukset tai kaksivuotiaiset kertomukset mukaan lukien sen korruptiosta, mutta myös tämä oikeuden tulosta joka liittyy tähän myös mediamoninaisuus, monitorointi ja muut perusoikeuskertomus. No siis komissio kieltäytyi pyynnöstämme. Komissio voisi ehkä pohtia tätä uudestaan. No se ehkä huomaa jonain päivänä, että nämä välineet, jotka on käytössä, eivät ole sopivia, mutta puheenjohtaja tässä vetoan teihin, tiedätte mitä tulen sanomaan me ainakin Euroopan parlamenttina meidän pitäisi muuttaa tuo perusoikeuskertomus paljon laajempaan kertomukseen, jossa puututaan myös oikeusvaltioperiaatekysymyksiin oikeuden tulostaulu, mutta otetaan myös mukaan nämä kysymykset, josko kyllä vain Euroopan komissio tulee jättämään korruptiotorjuntakertomuksensa. Tämäkin pitäisi sisällyttää tuohon kertomukseen, joka uskoakseni laatti Engel Tämä on virallinen ehdotus, siis toivottavasti koordinaattorit tästä päättävät. Sophie, I'll answer your thing at the end. Sophie vastaan sinulle myöhemmin tähän loppuun. se on kyllä totta kai, mutta vastaan siihen pidemmän kaavan kautta myöhemmin, ennen kuin mennään koordinaattorin kokoukseen seuraavaksi. Silvi, ole hyvä. Aivan nopeasti nyt tilanne on hiukan uhkaava ja ehkäpä te ansaitsitte erilaiset olosuhteet vastataksenne, mutta minä kuulin jotakin siitä, että tämä lämpömittarimme ikään kuin rikottaisiin ehkä meidän pitäisi nyt palata tähän kysymykseen. Ajatuksena ei ole nyt se, että me mittarin rikkoisimme, me korostaisimme sisältöä. Minulla on kuitenkin sellainen tunne, että me tietyllä tavalla piilottelemme välineiden takana, että me käsittelisi tätä aihetta, mutta jos nyt ymmärrän oikein, te ehdotatte, että kertomuksesta siirryttäisiin suosituksiin yleisesti ottaen. Minulla olisi muutamia kysymyksiä ja tiettyjä täsmennyksiä teiltä kyllä kysyttävänä. En nyt mene siihen, mitä Sofi jo sanoi, mutta mitä tulee aikatauluun, mikä nyt on aikataulu täsmällisesti ottaen? Ja toisekseen, kuinka te tulette järjestämään äh, dialogin Euroopan parlamentin kanssa ja kuinka tulette tätä vuoropuhelua meidän kanssamme asettamaan etusijalle? Mr. Javor is not a member. Mr. Javor ei ole valikunnan jäsen, mutta 602 on mukaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että sain talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä tilaisuuden puhua valiokunnassanne liittyen tähän tärkeään aiheeseen. Ja kiitokset äh, on edelle sitä, että äh, tulitte kertomaan asiasta. Ehkä kannattaa kannattaisi itse asiasta puhua varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa, niin tärkeää se mielestäni on. No, kaksi kysymystä liittyen tähän raportoinnin päättämiseen. Ensimmäinen liittyy menettelyn toinen sisältöön. Menettelytavallinen kysymykseni on seuraava. Vaikka hyväksymme komission päätöksen, e, minä en kyllä sitä henkilökohtaisesti hyväksy, mutta vaikka hyväksyisimme sen, niin mielestäni tämän toiminnan keskeyttämiselle tarvittaisiin taustaksi huomattavasti laajempi institutionaalinen keskustelu ennen kuin päätöstä voitaisiin tehdä. Siis sekä LIBE että KONT-valiokuntia tulisi ehdottomasti kyllä kuulla. Olen kyllä aika pettynyt ihan suoraan sanottuna, kun meillä on ollut aiheesta toimiva vuoropuhelu tähän asti. Sitten toinen asia, olen samaa mieltä siitä, että tämä asia on hyvä väline. Kyllä, mutta ei yksinomaan taloudellinen eikä itse asiassa yksinomaan tämä ohjausjakso kysymys Anna koko kuvaa tulisi järjestelmällisesti keskustella korruptiotilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa. Pelkästään tämä ohjausjakso malli ei mielestäni tarjoa oikeaa tapaa toimia. 28 jäsenvaltiota, niiden eri korruption torjuntatoimet. Ja nyt näyttää sitten siltä, että useimmissa jäsenvaltioissa ei arviota jatkossa enää tehtäisikään. Ja sitten viimeinen kysymykseni, kun katsotaan äh, ensimmäistä ja viimeistä korruption torjuntakertomusta, äh, Siinä oli vain 28 kappaletta, 29. kappale jäi puuttumaan, nimittäin EU-toimielimet äh, kertomuksessa sitä ei otettu huomioon, mutta se oli kuitenkin mahdollisuus ihan systeemin kautta vielä siihen lisätä. Mutta jos nyt lähdetään hoitamaan asiaa yksinomaan ohjausjaksomallin kautta, niin sitten toimielimet jäävät täysin ulkopuolelle ja mielestäni EU-toimielinten korruption seurantaakin täytyy ehdottomasti kyllä toteuttaa. Kiitos. Kiitos edustaja Javor suhteessa siihen, mitä sanoitte, niin me keskustelimme asioista tulevan Viron oikeusministerin kanssa ole liittymistä Grekoon, joka käsittelee osittain näitä avainasioita. Meidän pitäisi viedä tätä voimakkaasti eteenpäin ja tulen ehdottamaan tätä jäsenille koordinaattorille joku siis toinen kerta, mutta tämä on varmastikin korruption torjuntaa kysymys, jota meidän pitäisi viedä eteenpäin valkunnan aloitteesta siihen, mitä Sofi sanoi sitten, meidän pitäisi keskustella välttämättä herra Engelin kanssa, joka on esittelijä nyt, ja sitten viedään uusi ehdotus koordinaattoreille yhdessä. Jos voisitte laatia jotakin, ja sitten voisimme kolmestaan tavata ja keskustella tästä herra Engelin kanssa ensin myös ennen kuin mennään koordinaattorin kokoukseen tämän asian parissa, ehkä nopeastikin. Sitten teidän vastauksenne herra Onidi. No, eilen yllättävää kuulla, että niin tämä yleisö katsos mitä edustajat Guillaume ja Intervelt esittivät ja tämä kanta. Eli korruption torjuntakertomuksen koko pointtihan oli, että se on symboliarvoa. Siinä on oma rakenteensa ja asemansa ja sitten kuulitte muiltakin edustajilta tänään myös, miksi tuo kaikki oli tärkeää jos nyt olisi aikataulu suosituksille, niin kuin edustaja Gio mainitsi, niin meidän pitäisi tietää lisää siitä aikataulusta tuosta sisällöstä, sillä jos nyt vain sanotaan näin ääneen, niin se ei riitä meille. No samoin tämä on hienovaraisesti, mutta varmasti jäsenet ymmärtävät tämän. Eli se on meidän kantamme, jonka kuulitte tänään ilmaisessa se jo kirjassa, niin se on meidän vankka kantamme, mutta mitä tulee suosituksiin pikemmin kuin, että no en nyt lähde sanelemaan tästä, että mutta suosituksilla pitää olla oma aikataulunsa ja substanssinsa ennen kaikkea, jotta voidaan korvata se, mitä haluamme, eli tuo korruptiokertomuksen. Anna Gomez on täällä. Teitä kiinnostaa kovasti tämä aihe, tiedän sen. Ja tuota, toista valiokunnasta, oletko sanoa vielä jotain lyhyesti, Anna? Pahoittelen, että tulin paikalle myöhässä. Olin äh, tutkintavaliokunnassa nimenomaan juuri. Tässä olikin paljon kysymyksiä, mutta minun kysymykseni on seuraava. Komission varapuheenjohtaja Timmermansille kirjoitin tästä asiasta ja olin vahvasti eri mieltä komission päätöksestä poistaa kertomukset. Ja yksi syy, joka minulle annettiin kirjallisesti, jonka varapuheenjohtaja Dimermans esitteli, on se, että tämä liittyy nyt eurooppalaisen ohjausjaksoon. Mutta eh, eihän näin ole. Te tiedätte erittäin hyvin, kun eurooppalaista ohjausjaksoa ollaan tarkasteltu, sehän ei millään tavalla liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai korruptioon tai niin edespäin. Eli tämä ei todellakaan ole hyväksyttävä syy olla tätä kertomusta antamatta. Me ehdottomasti tämän ähm, kertomuksen tarvitsemme, kuten ähm, mandaatti on vaatinut, jonka me olemme komissiolle esittäneet ja komissio on ottanut vastaan. Tämä oli täysin perusteltua, eikä tästä sitoumuksesta pitäisi vetäytyä. Kiitos Anna Siinäpä vielä alleviivausta niin tämä Greco-kysymys, voisitteko sitäkin kommentoida ja kertoa siitä lisää? Kiitos. Olkaa hyvä, jos haluatte vastata. Kiitos. Maybe very, very brief. Ehkä ihan lyhyesti vaan puheenjohtaja. Kiitos. Kyllä, laillinen tuus Greco kysymyksessä on vielä esillä. Keskustelu jatkuu ja ehkäpä edustaja Kuomesillekin voisin vielä todeta, että ei tässä nyt yritetä löytää mitään tekosyitä. Päätös on tehty ja nyt yritämme paremmin selittää päätöksen taustat yhtäältä näin. Toisaalta on varmistettava se, että että mm, saamme paitsi vastaavat tulokset kuin aiemmassa mallissa myös voimme yhdessä osoittaa, että olemme entistä tehokkaampia ja saamme aikaan äh, vielä ohjausjakso tiedoista äh, lisätietoa ja nivottua siihen äh, lisää tapahtumia. Siis kyllähän tietenkin monitorointi jatkuu ihan niin kuin ennenkin, ei siitä olla luopumassa, mutta nyt tässä vaan siirretään tämä raportointi tuohon toiseen kokonaisuuteen, eli ohjausjakso kokonaisuuteen. Ja aivan varmasti voimme käydä keskustelua puheenjohtaja ja ehkä sihteeristö voi auttaa tässä niin, että voisimme säännöllisesti toimittaa teille tämän systemaattisen järjestelmällisen monitoroinnin, tilanteen monitoroinnin tietoja niin, että pysyisitte ajan tasalla tilanteesta jäsenvaltioissa ja myös niistä ponnisteluista, joihin jäsenvaltiot ovat ö, ryhtyneet ja miten me olemme tukeneet jäsenvaltioita, jotta ne saisivat parannettua tilannetta. Kyllä meidän täytyy löytää tapa, ja jos otetaan huomioon tuo teidän toinen kommenttinne, niin korruption torjunta on hyvin laaja asia, hyvin poliittinen asia. Ja miten voimme ja miltä pohjalta voimme tehdä poliittisen arvion ja käydä aitoa poliittista keskustelua asiasta, joka on niin kovin moniulotteinen. Ja jos te ette ole tyytyväisiä tähän nyt valittuun ohjausjaksomalliin ja jos ohjausjakso tietovirta ei tarjoa meille niitä tietoja, joita tähän poliittiseen raportointiin tarvitsemme, niin aivan varmasti voimme tätä substanssia tarjota teidän käyttöönne niin, että te voitte sitten käydä sitä poliittista keskustelua. Ja tietenkin komissio on poliittinen ää, vuoropuhelija. Se yhteistyössä teidän kanssanne. Eli me emme suinkaan ole nyt sulkemassa silmiämme korruptiolta, me emme ole heikentämässä korruption torjuntaa, raportointia millään tavalla, ja me todella toivomme, että voimme tämän teille osoittaa 17. toukokuuta, kun nuo komission suositukset julkaistaan, maakohtaiset suositukset siis jotka tulevat sisältämään joukon äh, korruption torjuntaa, suosituksia ja uskomme, että tämä on hyvin tehokas äh, väline. Kun teillä on hieman aikaa, sopisiko kolme lisäkysymystä tai kommenttia, sillä osa kollegoista on tullut muista valiokunnista ja edustaja Inteveltä haluaa vielä puheenvuoron. Voisitko puhua hyvin lyhyesti, jos sopii? Joten aloitetaan Eli Schleinista sitten aivan sitten Sofiin Indevelt. Sofia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja pahoittelen sitä, että olen myöhässä, olen toisessa kokouksessa. En pystynyt vielä kuulemaan kaikkia sanottua, mutta ainakin Itre, Itko interryhmän eli järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja avoimuuden interryhmä otti hyvin pettyneenä vastaan päätöksen olla julkaisematta uusia versioita kertomuksista, joita me olemme odottaneet ja pyytäneet komissiolta. Tämä on pääte, päätös, jota me emme voi jakaa ja haluaisinkin teille tiedustella, kuinka eurooppalaisen ohjausjakson sisällä uskotte voivanne tarjota kylliksi tietoja korruption riskeistä. Eh, kuinka tämä poliittinen päätös on tehty? Voitteko kertoa sen huolimatta nyt parlamentin vetomuksista ja kansalaisjärjestöjen mm, tarpeesta saada tämä kertomus, eh, kuinka tämä on tehty ilman riittäviä syitä? On päätetty nyt olla antamatta tätä kertomusta, joka ilman jäsenmaiden suostumustakin antaisi näitä tietoja julkisuuteen. Olisi kyllä ruma merkki, jos komissio nyt jäsenmaiden vastustuksen vuoksi luopuisi ajatuksesta. Nämä ovat eurooppalaisia ongelmia, meillä pitää olla eurooppalaisia vastauksia, sillä muuten meillä on riski jäädä jumiin tähän taisteluun ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta ottaa jopa askel taaksepäin. Kiitos Risten, aivan. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin tärkeää ymmärtää, että heti kun on kyse korruptiosta, on kyse ilmiöstä, joka koskettaa kaikkia aivan varmentin käsitelmiä aiheita. Oli kyse sitten sosiaalipolitiikasta tai siitä, miten käytetään eurooppalaisia varoja kyse taloudesta, kestävästä kehityksestä. Lyhyesti sanottuna tämä koskettaa kaikkia aloja, koulutusta, terveyttä, korruptio on läsnä kaikkialla, kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Ainut väline, no kaikkein voimakkain väline, jolla voidaan torjua korruptiota, on avoimuus. Ja kun komission kertomus ei tule julkaistuksi, ja kun meillä ei ole pääsyä tietoihin, niin meidän pitää luottaa teidän sanonne, että aiotte torjua jatkossakin korruptiota vastaan, mutta odotamme ehdotuksenne. Ja nyt kyse on poliittisesta keskustelusta, ne niin ei pidä esittää poliittisia argumentteja. Kyse on tiedosta, jota teillä on käytössänne tutkimuksesta, joka on tehty tutkimus, joka olisi meidän hyvin hyödyllinen teknisestä näkökulmasta, jos halutaan torjua korruptiota. Hyödyllinen kaikille Euroopan parlamentin valiokunnille, on valitettavaa, että tämän tutkimuksen tulokset eivät pääse tänne asti. Kiitos. Sitten Sofi. Paljon kiitoksia aivan lyhyesti, sillä kollega itse asiassa kaikkein tärkeimmän asian toikin jo esiin paras ase korruptiota vastaan on avoimuus ja siksi se, että vapaaehtoisesti hylätään lisäväline, joka valottaa näitä menettelyjä, ei mielestäni auta. Todellakin teidän pitäisi olla huolissa, niin kun Euroopan parlamentti alkaa pyytää lisää paperityötä. Me emme yleensä näin tee. Mielestäni tämä on kuitenkin tärkeää. Ja jälleen kerran en kerta kaikkiaan teidän sitoumustanne korruption torjuntaan epäile, mutta kun sanotte, että tämä on äm, eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja maakohtaisessa suosituksessa mukana, niin sehän on ihan hyvä, mutta tämän pitäisi olla lisätietona te ette vastannut siihen, kuinka Liben yhteyden otatte mukaan, kun Libe on valiokunta, joka korruption torjunnassa säätää lakia ja varsinaisen korruption torjuntatyön välillä. Siis nythän korruption torjunnan ja meidän lainsäätäjien välillä ei ole linkkiä enää. Ja jos te vain toimitte ohjausjakson puitteissa, tämä jälleen kerran keskittyy vain taloudellisiin seuraamuksiin, eikä oikeusvaltion toteutumisen tai demokratian ja perusoikeuksien toteutumisen vaikutuksiin. Eli todellakin haluaisin nyt kuulla, kuinka komissio aikoo toimia, eli te kertomusta aio antaa, niin kuinka aiotte vastata näihin kysymyksiin? No itse halusin sanoa että sama Sofi. Eli tehtävänä on nyt esitellä se, mitä me teemme takaisin koordinaattoreille ja puhua siitä, että no kun tämä suositusten aikataulu ja muuta ja ohjausjakson prosessi, niin no EK-valiokunnan kanssa eikä mennä, niin tietysti miten sitten nyt tätä prosessia viedään eteenpäin, mitä edustaja Intervelt juuri tarkoitti. Eli se tuo meille strategisen ongelman. Anna yksi virke vain, sitten loppu. To ask you when... Kysyisin teiltä, milloin tuo 2011 päätös kumottiin, mitkä valiokunnat tai komiteat osallistuivat tähän päätöksentekoon ja kun toinen kertomus oli jo valmisteilla ja sopimus oli tehty, PricewaterhouseCoopersin kanssa, niin kuinka paljon rahaa komissio kulutti, käytti tähän kertomukseen, joka, jota ei koskaan julkaistu. Kiitos siinä kaikki. Vielä loppusanat, olkaa hyvä. Jos on vielä jotain lisättävää sen aikaisempaan, niin olkaapa hyvä. Kiitoksia. Kiitos. No, unohdin vain oikeastaan yhden asian, kun täällä puhuttiin näistä kahtalaisista standardeista, Bulgaria ja Romania siis, että jos Bulgaria ja Romania niihin kohdistuu eri menettely kuin muihin jäsenvaltioihin, niin tämä johtuu siitä, että aikanaan on tehty päätös, mutta siis ohjausjakson puitteissa siis tarkastellaan kaikkia jäsenvaltioita ja ehdottomasti niitä myös siis monitoroidaan ja arvioidaan. Ja niin kuin täällä jäsen totesi, että ei ole otettu huomioon Euroopan parlamentin pyyntöä. Kyllä, kaikki eri kannat ja pyynnöt on otettu huomioon, mutta katsoimme, että päätös integroida tämä korruption torjuntaa, raportointi, ohjausjaksoon oli tapa toimia, oli paras toimintatapa ja aikaan sai mm, eniten tuloksia. Ja nyt me, ja, siis tiedonkeruu jatkuu ja tietojen arviointi ja jäsenvaltioiden toimien tehokkuuden arviointi jatkuvat ehdottomasti. Joten öö, meillä on paljon materiaalia, jonka pohjalta jatkamme työntekoa ja olen varma siitä, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, öö, yhdessä valiokuntainen kanssa löydämme tavan toimia ja valiokuntana kanssa vuoropuhelu jatkuu ja olen täysin varma siitä, että saamme tarjottua teille parhaat mahdolliset tiedot päätöksentekonne pohjaksi, eikä keskitytä yksinomaan taloudellisiin ulottuvuuksiin, joita käsitellään muissa valio- tai toisessa valiokunnassa, vaan todella myös monet muut seikat, perusoikeudet, turvallisuus, ulottuvuuskin, niin että voitte jatkossakin tehdä arvioinne laajalti. Ja tulen komissiolle ilmoittamaan kannastanne ja tulemme aktiivisesti yhdessä etsimään tapoja huolehtia siitä, että tämä materiaali on käytettävissänne tavalla, joka on teille hyödyllisin niin, että voitte jatkaa työtänne. Loppuun sanoisin tätä vielä, että no kiitos herra Onidi, että selititte kantanne ja tulitte paikalle. Kiitoksia, mutta huomaatte, että mikä kanta meillä on, mikä on koordinaattorin kanta ja valiokunnan kanta. Jos nyt ollaan tilanteessa, että on aikataulu ja suositukset tulossa ja ekon valiokunnan pitää käyttää 154 ja kaikki ohjausjaksokysymykset. No, meillä on tässä ongelma siinä tapauksessa. On selvää, mikä jäsenten ja koordinaattoreiden kanta on, eli että korruption torjuntakertomus. No, täällä oli monia syitä ilmastu, miksi se oli tärkeää. Joten minä tässä uskon, että minun pitää varmaan kirjoittaa Timmermansille uudestaan ja ilmaista tuo kanta. Ja keskustella tästä vielä koordinaattorin kanssa, mitä muita vaihtoehtoja on, erityisesti suhteessa aikataulujen suosituksiin, joka aiheuttaa valikunnalle haasteita, ja kuten jäsenet ja täällä jo sanoivatkin, se voi olla ongelmallista meille rakenteellisesti, jotenka kiitos, että, että edustajat ovat paikalla torstaita päivänä tämmöisessä kantansa se auttaa ja kiitos myös, että tulitte paikalle estämään oma kantanne, joten jatkamme työtä tästä vielä. Kiitos valiokunnan jäsenille ja muille. Näin ollen tulemme kokouksen loppuun, jolla ei ole muita asioita. Niin seuraava kokous on 8. toukokuuta. Missä silmälasini ovat? No, se kello kolmelta päivällä. Kiitos kollegat. Nähdään ensi viikolla.